Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Anhörung des designierten Kommissars für Gesundheit und Verbraucherschutz. tähän kuulemistilaisuuteen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komissaari ehdokas John tähän valiokuntaamme. Tämä kuuleminen hoidetaan yhdessä maatalousvaliokunnan ja IMKO-valiokunnan kanssa ja toivottaisin valiokunnan jäsenet ja erityisesti puheenjohtaja Michael Haaburin tänne myös paikalle. Tervetuloa tähän yhteiseen kuulemiseen. Me haluamme nyt saada kuvan ehdokkaasta ja nähdä, on, Onko hänellä pätevyyttä ja osaamista? Onko hänellä eurooppalaista vakaumusta? Onko hän henkilökohtaisesti riippumaton? Vai onko hänellä jotain intressejä johonkin suuntaan? ja parlamentti arvioi myös ehdokkaan salkun sisällön osaamisen sekä luonnollisesti myös hänen kykynsä kommunikoida, mikä on politiikassa yleisesti ottaen tärkeää ja Eurooppa-politiikassa erityisen tärkeää ajatellen sitä, miten me tavoitamme kansalaisemme. Eli nämä ovat ne suuntaviivat, joiden pohjalta me lähdemme uuden komission kuulemiseen. Kollegat, te olette saaneet paperit, taustatiedot tämän kuulemisen kulusta. Ihan lyhykäisesti haluaisin vielä sanoa, että nämä meillä on yksi minuutin aikaa kysymyksiin, kaksi vastauksiin, 45 sekuntia lisäkysymykseen ja minuutti vastaukseen. Nämä ovat pelin säännöt. Ja pyydän, että kaikki pitäytyvät puheajoissansa. Ja jos joku ei ole paikalla, niin silloin hänen puhe, kysymysvuoronsa menee ohitse. Herra Dalli, viimeisen 20 vuoden aikana te olette toimineet monissa eri tehtävissä Maltan hallituksessa olette olleet rahoitus, talous, ulkopolitiikka ja sosiaalipolitiikka ministerinä. Ja nyt sitten teidän pitäisi huolehtia Euroopan unionin 500 miljoonan kansalaisen terveyden ja kuluttajasuojakysymyksistä. Nämä ovat kaksi asiaa, kuluttajasuoja ja terveydenhuolto, jotka ovat asioita, joita parlamentti pitää erityisen tärkeänä. Ja luonnollisesti tällä on, niillä on suuri merkitys myös kansalaisillemme. Olen lukenut teidän kirjalliset vastauksenne meidän kirjallisiin kysymyksiinne, ja voisin sanoa, että vastaukset olivat kovin yleisiä tasoltaan, joten toivon mukaan nyt tämän kolmen tunnin aikana kuulisimme myös hieman enemmän teidän poliittista visiostanne ja siitä, mihinkä suuntaan te haluatte mennä. Tervetuloa ja annamme puheenvuoron teille. Alkupuheenvuoroon 10 minuuttia. Good morning, ladies and gentlemen, or good afternoon. Hyvää huomenta tai hyvää iltapäivää oikeastaan jo tässä vaiheessa. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulle on suuri tilaisuus olla mukana tässä mielipiteen vaihdossa Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Tämä on toimielin, joka Lissabonin sopimuksen kautta on saanut suuremman vastuun eurooppalaisen vision ja arvomaailman eteenpäin viemisessä. Olen itse ollut parlamentin jäsen yli kaksi vuosikymmentä omassa maassani. Kaksi kolmasosa tästä ajasta kuuluin hallitukseen. Tämä antaa minulle syvän ymmärryksen siitä, miten parlamentti ja toimeenpaneva valta toimivat ja miten kunnioitetaan parlamentin näkemyksiä. Tietosuojelmasta valiokunnassa olen monia vuosia ollut hallituksessa maassa, niin erityisesti talous- ja rahat poliittisissa kysymyksissä vienyt eteenpäin uudistuksia ja edistänyt Akin hyväksymistä lainsäädäntöön, mutta viimeisen 18 kuukauden aikana ollut vastuussa terveys- ja sosiaalista kysymyksistä. Tämä on saanut nyt lähemmäs ihmisiä ja ollut etulinjassa viemässä eteenpäin mahdollisimman hyviä palveluita kaikille kansalaisille yli äh, sukupuoli- ja sukupolvikuilujen. Näin pystyin täyttämään perustavoitteeni tehtäväni poliitikkona. Seuraavan kolmen tunnin aikana tulemme käsittelemään erilaisia aiheita ja kysymyksiä ja vaihdamme mielipiteitä monista asioista. Kuitenkin kaikki tämä liittyy yhteen ainoaan aiheeseen, ihmisiin. Sallikoa minun nyt käsitellä joitakin kysymyksiä omalla äidinkielelläni. Ensinnä tulevat potilaat, samoin kuluttajat. Tämä tulee olemaan taustalla työssäni tärkeänä tekijänä, jos saan tilaisuuden toimia komission, komissaarin tehtävässä. Tulen olemaan riippumaton, objektiivinen, kun arvioin moninaisia kysymyksiä, joista olen nyt tullut tietoiseksi muutaman viikon sisäänajo aikanani tehtävän. Tulen tuomaan mukanani niin kykyni rakentaa yksimielisyyttä ja konsensushenkeä ja operatiivista taustaani niin- ja taitoani moneltakin sektorilta, jotta lisättäisiin arvoa hankkeille, jotka ovat tällä hetkellä meneillään tai niissä hankkeissa, joita ollaan vasta aloittamassa. Minun näkemykseni on, että eurooppalaiset kansalaiset tällä hetkellä elävät pidempiä, terveellisempiä elämiä terveempänä, koska ovat valinneet terveellisemmän tavan. He pystyvät nauttimaan turvallisesta, ravitsevasta, laadukkaasta ruoasta ja heillä on käytössään laadukasta terveydenhoitoa ja neuvoja myös. Näkemykseni on, että hyvin asioista tietoinen kuluttaja voi tehdä tietoisia päätöksiä palveluista ja tavaroista, joita kuluttavat kuluttaja, joka ei ole vain oman elämäntavansa ohjaajan paikalla tavallaan, vaan pystyy myös vaikuttamaan korkeatasoiseen politiikkaan, koska päätöksiä tehdään monilla tasoilla. Kuluttajat voivat vaikuttaa politiikkoihin ja vaikut, aloilla, kuten ilmastonmuutos, eläinten hyvinvointi, toiminta terveyteen, terve, terveyteen vaikuttavien tekijöiden parissa, mainitakseni vain muutamia. Olen vakuuttunut siitä, että kuluttajamme jatkossakin voivat nauttia erittäin korkeatasoisesta suojan tasosta e- esimerkiksi elintarviketurvallisuuden alalla. Mehän olemme me kaikki pyrimme korkean tasoon ja toimimme esimerkkinä myös muulle maailmalle. Innovaatio on myös erittäin tärkeä prioriteettikysymys koskien omaa toimialani. Meillä on valtavasti potentiaalia esimerkiksi, mitä tulee eläinten ja ihmisten terveyden suojeluun, kasvien suojeluun, lääkeaineisiin ja muihin kysymyksiin. Me puhumme kyvystä innovoida ja tätä kautta voimme palvella kuluttajiamme ja kansalaisiamme paremmin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, terveyspolitiikassa pienevät budjetit liittyvät siihen, että ihmiset kuitenkin pyytävät yhä enemmän ja tarvitsevat enemmän, ja tähän liittyy terveysjärjestelmiemme kestävyys. Jotta voimme varmistaa kestävyyden, meidän täytyy keskittyä ennaltaehkäisyyn on hälyttävää, että 97 prosenttia terveyskulusta käytetään kautta Euroopan hoitoon verrattuna vain 3 prosenttiin, joka menee ennaltaehkäisyyn. Teidän avullanne ja tuellanne pyrin korva, korjaamaan tätä epätasapainoa ja vakuuttamaan kaikki osapuolet siitä, että ennaltaehkäisy on investointi erittäin korkeaan tulotason jatkossa, mitä terveystä saadaan. Samassa hengessä, kun keskitytään kestävään terveyteen, näin pyrimme käsittelemään sairauksia, kuten syöpä, sydän- ja verisuonisairaudet, äh, nuorison terveys ja vanhuuteen liittyvät sairaudet. Pyrimme vähentämään liikalihavuutta, huumeiden käyttöä ja alkoholin käyttöä. Ne johtavat varsin usein sairaalahoitoon ja monet miljoonat kansalaiset menettävät henkensä kautta avainasemassa on se, että kaikki kansalaiset, voi, riippumatta kansalaisuudestaan, sosiotaloudellisesta taustastaan, saavat hyvää kohtuuhintaista hoitoa ja lääkintää. Ei ole mitään syytä, miksi köyhien pitäisi kärsiä huonosta terveydenhoidosta ja heikosta terveydestä. Tässä yhdestä teemme työtä Espanjan kanssa puheenjohtajamaana samoin neuvoston ja parlamentin kanssa, jotta voimme löytää ratkaisuja potilaiden oikeuksista rajoitettavissa hoitokysymyksissä. Annamme itsellemme myös uutta synergiaa, jota syntyy siitä, että otetaan mukaan lääkeaine ja lääkintälaitteet terveyden, terveydenhoitosalkkuun. Tämä voi motivoida tutkimusta, jossa keskitytään potilaisiin ja edistää innovaatiota ja tuo mukaan uusia teknologioita kohtuuhintaan potilaiden järjestelmän hyödyksi. Tavoitteena on poistaa epätasa-arvo terveydenhoidossa, ja tällä hetkellä näkyy Euroopassa. On viisinkertainen ero alle vuoden ikäisten lasten kuolemissa ja 14 vuotta eroa elin odotteessa miesten kohdalla. Tämä ero on 8 vuotta naisten kohdalla, ja tämä on varsinainen haaste EUlle, ja kun se pyrkii solidaarisuuteen ja kohesioon. Tässä menetään myös valtavasti taloudellista ja inhimillistä potentiaalia ja tietenkin tämä pitäisi olla selkeä konkreettinen tavoite, jonka itsellemme asetamme työssämme, kun pyrimme kohti sosiaalista kohesiota. Potilaiden tiedottaminen on toinen kysymys, joka tällä hetkellä on tärkeä asia, josta puhutaan. Uskomme, että potilaiden pitää saada tietoa reseptilääkkeistä, joita markkinoilta löytyy. Se, että lääkeaineet otetaan mukaan terveydenhoitosalkkuun, antaa tilaisuuden uudelleen arvioida ehdotusta, joka on pöydällä ja ottaa paremmin huomioon potilaat näissä kysymyksissä. Me tulemme seuraamaan huolella keskusteluita, joita parlamentissa asiasta käydään. Meidän pitää varmistaa mahdollisimman suuri turvallisuuden ja varmuuden taso mukaan lukien taistelu väärennettyjä lääkkeitä vastaan, joita myydään netissä. Ehdottaisin, että meidän pitäisi toimia nopeasti, mitä tulee väärennyksiin ja harjoittaa lääkevalvontaa lääkeainepaketin yhteydessä. Tulen säilyttämään korkean profiilin kuluttajakysymyksissä, joita on rakennettu viime vuosien aikana. Kuluttajakysymykset liittyvät moniin komissiokollegian toimivaltuuksiin ja minun pääroolini mielestäni on edistää kuluttajaulottuvuutta kaikissa keskustelussa. Meidän pitää varmistaa, että sisämarkkinat kunnolla palvelevat kuluttajia, että he paremmin saavat käyttöönsä tuotteita ja palveluita meidän pitää kriittisesti suhtautua siihen, miten hyvin markkinat palvelevat kuluttajia ja mitä rakenteita pitää ehkä muuttaa, jotta toimitaan paremmin. Näen tilaisuuden tässä parannetussa kuluttajatulostailussa aion jatkossakin täytäntöönpanoa valvoa säännönmukaisesti, vahvistetaan kuluttajan oikeuksia EU-ssa. Meidän täytyy jatkossakin lisätä kuluttajan valtaa, antaa hänelle selkeitä tieteellisen perustavia tietoja. Samanaikaisesti kuluttajien täytyy pystyä harjoittamaan korvausoikeuttaan tehokkaasti. Tässä mielessä jatko, teen edeltäni työtä koskien kollektiivisia korvaus- ja korjaushankkeita. Tässä toimme yhteistyössä DG kilpailun ja muiden palvelujen kanssa. Elintarviketurvallisuudesta pyrin varmistamaan, että lainsäädäntömme on tasapainossa, varmistaa korkean turvallisuuden tasan ja tiedottamisen laadun kuluttajille kustannustehokkaalla tavalla. Elintarviketeollisuus on suurin työllistäjä ja johtava innovaattori Euroopassa. Se on siltana tavallaan viljelijöiden ja kuluttajien välillä. Kukaan ei vähiten elintarviketeollisuus voita mitään heikoista turvallisuusstandardeista. Haluan, että on korkea turvallisuuden taso, se, sen pitää olla kilpailuetuna sekä EUlle että kansainvälisille markkinoille. Tämänhetkiset standardimme ovat ennakkoedellytys sille, että tehokkaasti voimme toimia sisämarkkinoilla. Tämä puolestaan palvelee sekä 500 miljoonan kuluttajan että elintarviketeollisuuden etuja. Kokemus on osoittanut, että standardit vievät in, teollisuuden edelleen innovoimaan ja he löytävät hyviä ratkaisuja, jotka täyttävät terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, joita kansalaiset haluavat. Samanaikaisesti luodaan lisäarvoa tuotteille. Eläinten hyvinvointi ja terveys on myös erittäin tärkeä avainkysymys. Minulla on erittäin tärkeää varmistaa, että kaikki eläimet voivat hyötyä siitä, että tehokkaasti täytäntöön pannaan tämänhetkisiä sääntöjä. Lisäksi aion esitellä raportin eläinten kulutuksesta vuoden äh, loppuun mennessä. Kiitokset. Äh, saimme varmasti tuon ydinviestin. Kiitokset. ensin, äh, mä sen kerran kuulin näin paljon maltan kieltä, joka on hieno kieli ja varmasti tarvitsee enemmän aikaa kuin englantia, siksi saitte jo ylimääräisen minuutin. Nyt siirrymme sitten ensimmäiseen kyselykierrokseen koordinaattoreista ja Peter Liisä. Kommissar, vielen Dank für Ihre... Kiitokset komission jäsenehdokas, kiitokset teidän alustuksestanne. Se varmasti osoitti, että terveyden alalla on kaiken näköistä odotettavissa. Minun kysymykseni liittyykin nyt potilaiden rooliin eurooppalaisessa terveyspolitiikassa. Kirjallisissa vastauksissa te sanotte, että te tuette Eh, Health Action-ohjelman eh, kautta riippumattomia potilasryhmiä. No, tätä täytyy nyt miettiä, koska tätä ohjelmaa muutenkin alirahoitetaan. Onko teillä mahdollisesti jotain muitakin ajatuksia? Miten antaa esimerkiksi potilaille informaatiota lääkkeistä? Kuten tiedätte, niin Verhoigenin ehdotuksesta on käyty hyvinkin kiivasta keskustelua. Toisaalta sitten taas eh, tilanne on myös sellainen, että jotkut yritykset saisivat antaa informaatiota eteenpäin, informaatiota, jota ei ole varmistettu, ei sekään ole hyvä asia. Voisitteko te taata meille, että Verhoigenin ehdotusta työstetään yhdessä meidän kanssa sillä tavalla, että keskipisteessä on potilaat ja heille annettava lääkeinformaatio? Kiitos. As far as, as patient groups are concerned, mitä tulee potilasryhmiin, niin uskoakseni me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että nämä potilasryhmät ovat hyvin tärkeitä, jotta me saamme palautetta tästä informaatiosta. On hyvin tärkeää, että kaikessa päätöksentekoprosessissa me saamme myös potilaan näkökulman näihin politiikan aloihin. Ja meidän velvollisuutemme on varmistaa, että näitä potilasryhmiä tuetaan tarvittavalla tavalla. No, jälleen kerran tässä nyt sitten puhutaan budjetista ja terveysalan budjetti ei nyt näytä olevan kovinkaan suuri. Olen samaa mieltä siitä, että budjettiin on aikamoisia paineita siinä, miten rahoittaa nämä ryhmät ja miten rahoittaa tai miten löytää uusia ajatuksia siitä, kuinka tämä rahoitus hoidetaan. Minä äh, olen valmis ottamaan vastaan ajatuksia tästä. Ja ehkäpä tässä voin käyttää hyödyksi omia kokemuksiani siitä, millä tavalla tällaisia äh, skeemoja voidaan käyttää, jotta voitaisiin tukea ja auttaa tällaisia potilasryhmiä. Ja millä tavalla niitä voidaan hyvällä tavalla rahoittaa. Ja meidän täytyy taata myös näiden ryhmien riippumattomuus. Ja ehkä me saisimme aikaan jonkinlaisia järjestelmiä, jossa nämä rahat, joita nämä potilasryhmät saavat, eivät tulisi suoraan teollisuudelta, vaan ne tulisivat jonkinnäköisten järjestelmien kautta, jotka me voimme yhdessä rakentaa. Uskoisin, että tämä, tämä on asia, jonka parissa voisimme aktiivisesti tehdä yhteistyötä, koska tämä on tehtävä täysin yhteistyössä teidän kanssanne. Ja, vielen Dank, das war, das war sehr präzise. Kiitokset. No, potilasinformaatio ette ehtineet vielä tässä kahdessa minuutissa vastaan. Siksi vielä lisäkysymys. Mitä muutoksia tai ennen kaikkea täydennyksiä te tulette tekemään Verhoigenin ehdotukseen? Sorry, I couldn't cover all. Anteeksi, en kyennyt kattamaan kaikkia teidän kysymyksiänne. Potilasinformaation kannalta meillä on tämä äh, lääkepaketti, farmakologinen paketti tässä pöydällä, jossa on kolme pääosaa, jossa on kysymys lääkkeiden äh, väärentäminen, potilasinformaatio. Nämä kaikki asiat ovat tärkeitä äh, ja ne asiat, jotka eivät ole ristiriitaisia, ne pitäisi viedä eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja keskittyä sitten tähän potilasinformaatioon. Ja koskapa lääkkeet ovat mukana tässä terveydenhuolto-osiossa, joka minun salkkuni kuuluu, niin yritän saada mukaan tähän enemmän potilaiden näkökulmia näihin ehdotuksiimme. Ja sitten me keskustelemme teidän kanssanne. Luonnollisesti tiedän, että tekin käytte keskustelua tästä paketista parlamentissa ja ähm, tulen kuulemaan hyvin tarkkaavasti teitä. Kiitokset sitten Linda McEvan. Thank you, Commissioner. Thank you. Kiitoksia komissaari ehdokas. Kiitos näistä tähän asteista vastauksista. Mainitsitte ihmiset ja kuinka tärkeitä Euroopan kansalaiset ovat johdannossa. Me istumme täällä ulko ulkona ihmiset netissä seuraavat, mitä teemme, ja sosiaaliset ovat ottaneet kysymyksiä myös suurelta yleisöltä, jotkut koskivat tupakointia, alkoholia, eläinkuljetuksia, liikalihavuutta. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä eurooppalaisille väestölle. Mikä olisi teille avainkysymys? Mikä olisi teidän perintönne viiden vuoden jälkeen? Oletteko tiukkana tupakoinnissa vai tiukkana eläinten hyvinvointikysymyksissä? Mitä haluaisitte jättää muistoksi itsestänne. I will be the commissioner who will be tough. Olen komissaari, joka on tiukkana kaikissa näissä kysymyksissä, koska ne ovat juuri sellaisia asioita, jotka otin jo puheenvuorossani esiin, jotka aiheuttavat kärsimystä ihmisille, aiheuttavat kuolemaa, sairaan, sairaalahoitoa miljoonille ihmisille vuosittain. Kuitenkin mistä haluaisin, että minut muistetaan, olisi, että olisin tuonut tämän keskustelun myös kouluihimme, koska minä uskon, että lopultakin tässä on kyse elämän taidoista, elämisen taidoista, koulutusta, koulutuksen kautta voidaan vaikuttaa valintoihin. Ei siinä sanella mitään ihmisille, mitä haluamme heidän tekevän, mutta informoimme, kerromme, mitä kannattaa tehdä, mikä, annetaan tietoa siitä, mikä olisi hyväksi heille, sitten he itse päättävät. Ja sama koskee tietysti muita kysymyksiä, kuten merkintöjä ja niin edelleen. Minulle kaikki tamallaan tiivistyy tähän yhteen kysymykseen, siis informaatio. Ja mitä aikaisemmin lapset saavat tietoa, sen parempi se on. Ja jos aloitamme keskustelun tuhoista, joita tupakointi ihmisille aiheuttaa, mitä alkoholin väärinkäyttö taas tarkoittaa, miten pitäisi taas syödä, miten vältetään liikalihavuutta, miten voidaan saada aikaan parempi, terveempi elämä. Jos, ja sehän pystyy vaikuttamaan, jos kiinnittää huomiota rasvanlaatuun, sokerin määrään ja harjoittaa fyysistä kuntoilua, niin varmasti tätä kautta päästään tuloksiin. Um, Commissioner, Arvoisa komissaari ehdokas, onko tieto tarpeeksi? Olemme saaneet tietoa tupakoinnin vaaroista ja alkoholin vaaroista jo pitkään. Missä pitäisi mennä pidemmällä? Jotkuthan sanovat, että että tällainen toiminta on tällaista hu- hu- huoltovaltiomeininkiä. Mitä sanoisitte näille ihmisille? Mihin toimiin aiotte konkreettisesti ryhtyä? Informing our citizens is not Kansalaisille kerrotaan, ei ole mitään holhoamista, se ei ole mitään holhoamisvaltiotoimintaa. Pitää neuvoa, mitä ohe, ohjeistaa, mitä pitää tehdä. Ja tässä yhteydessä en haluaisi neuvoa ihmisiä, joka josta pikku yksityiskoista laatia lakeja, vaan mahdollisimman pitkälti veisin eteenpäin koulutus- ja informaatiokysymyksiä ja myös kannattaisi kerätä parhaimpia käytäntöjä eri jäsenvaltioista yhteen ja yrittää hyötyä niistä ja saada aikaan muutoksia toiminnassa myös muissa jäsenvaltioissa. Tästä tietysti tarvitaan erityisiä ongelmia, tarvitaan konkreettista toimintaa ja tietysti rahaa tarvitaan myös. Rahastahan on usein asiat kiinni. Ja jos näin tässä onnistumme, niin sitten voimme ehkä valittaa, että vielä tarpeeksi ei ole tehty, mutta sitten aina tarvitaan riittävä talousarvio, jotta asiat saadaan siihen malliin kuin halutaan, koska terveysjärjestelmä me vain pieni osa terveysbudjetista menee ennaltaehkäisyyn, mutta jos tässä, tätä balanssia pystytään muuttamaan, niin se edetään jo paljon. Kiitokset ja sitten Corinne Lepage. Kiitos puheenjohtaja arvoisa äh, komissioehdokas. Äsken äh, puhuitte äh, ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksestä. Olen todella tyytyväinen siihen, koska kirjallisissa vastauksissa se ei näyttänyt <clears throat> olevan painottunut. Nyt ympäristöterveyskysymys on äärimmäisen tärkeä seikka ja, ja kysymys, ympäristökysymysten vaikutukset kansanterveyteen niin ikään. Niin tässä, niin kuin muissakin asioissa, julkiset päätökset luonnollisesti perustuvat täällä tehtyihin päätöksiin. Meillä on olemassa uusien teknologioiden vaikutuksista loputon määrä tieteellistä tietoa. Myöskin GMO, elintarviketurvallisuus ovat kysymyksiä, joita on paljon tieteellisesti tutkittu. Tällä hetkellä, niin kuin Rova Renkese totesi, olemme ristiriitaisessa tilanteessa. Haluan nyt kysyä seuraavaa. Aiotteko sitoutua lainsäädännön puitteissa siihen, että perustatte johtopäätöksenne tieteellisten tutkimusten tuloksiin? perus, meidän päätöstemme perusta tällä alalla, mitä tulee eh, elintarvikestandardeihin, joita käytetään ylipäätään eh, ja koko eh, elintarviketurvallisuus on asia, joka perustuu tieteelle. Ja sen vuoksi on vielä lisä tärkeää erityisen tärkeää, että meillä on kunnon tietoa. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että samamme informaatio on objektiivista ja totaalisen objektiivista. Takaan, että minä ja minun äh, henkilökuntani me tulemme huolehtimaan siitä, että kaikki arviot ja, ja neuvot tulevat olemaan riippumattomia ja kaikki tulemme tutkimaan myös äh, mahdollisuutta saada aikaan äh, säännöllisiä tarkastuksia näistä äh, virastojen riippumattomuuskysymyksistä. Merci, euh, monsieur le commissaire, pour cette réponse. Kiitokset. GMOita on edelleenkin syytä analysoida ja näyttää siltä, että esimerkiksi teollisuuden piirissä saadusta tuloksista ei ole tietoa saatavilla tavallisille kansalaisille. Näyttäisi siltä, että lisätutkimuksia on tehtävä ja nyt haluaisinkin tietää, aiotteko sitoutua siihen, että GMOiden terveysvaikutuksista tehdään riippumattomien instanssien kanssa yhteistyössä tutkimuksia, koska tämä on demokratian periaatteiden mukaista toimintaa. I believe since, since the information koska informaatio vaikuttaa kaikkiin ja koskapa me haluamme käydä vuoropuhelua eh, eri osapuolten kanssa ja saada aikaan demokraattisia päätöksiä, niin sen vuoksi meillä pitäisi olla rakenteet tällaiselle eh, riippumattomuudelle riippumattomalle arviolle kaikista päätöksistä. Meillä pitäisi olla jonkinnäköiset rakenteet sille. Ja minä uskon, että tällaisten päätösten valvonta olisi myös avuksi. Teidän, nämä ovat sellaisia asioita, joissa, joihin minä tulen paneutumaan syvemmälle työni kuluessa, jos minut hyväksytään tämän työn vaaliaksi, mutta minä uskon kyllä siihen, että valvontaa kyllä ja informaatiota niistä päätöksistä, informaatiota päätösten pohjaksi. Tremopoulos. Kiitoksia tästä Mihail Tremopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, χρειαζόμαστε σίγουρα πριν το καλοκαίρι. Kiitos. Me tarvitsemme tarvitsemme uuden tekstin vielä eläinten hyvinvoinnista. Samo koskee myös rehuja. Meidän tulee kieltää sellaiset rehut, jotka sisältävät kloonattuja aineita. No mitä te aiotte tehdä? Me hän olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että koko tämä asia on hajautettu eri osiin terveys- ja kuluttajakysymykset ja, ja muut tähän ympäristökysymykset ovat eri pääosastoilla. Ja miten te aiotte huolehtia siitä, että että kloonattujen eläinten ja muiden vastaavien äh, tällaisten elementtien ja siihen liittyvien asioiden äh, kaikki otetaan huomioon tavallaan yhden hatun alla. I tend to agree with you from the... Olen oikeastaan samaa mieltä. siitä, mitä voin saavuttaa tämän sisään mitä olen voinut ymmärtää tämän alkuvaiheeni aikana, tämmöistä hajantunneisuutta on. Ja se, että otetaan esiin rehut, eläinten ruoka, klonattuista GMO-aiheesta vaikuttaa tietysti tähän klonaskeskusteluun, mutta myös toisiin kysymyksiin, joita täytyy viedä eteenpäin kansalaisten eduksi. Tämän takia minä suosittelisin, tietysti aina pitää sanoa, että olen ollut täällä vasta aloittanut muuta käsitellä tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ei minulla voi olla kaikkiin kysymyksiin kaikkia ratkaisuja, mutta mitä nyt voisin nähdä tapahtuvan on, että me tekisimme erityisen arvion, arvioinnin kloonauskysymyksestä ja sitten antaisimme kertomuksen kloonauksesta. Olen keskustellut tästä jo osastoni kanssa ja uskon, että noin vuoden aikana voimme saada aikaan erityiskertomuksen kloonauksesta ja siitä voidaan sitten keskustella teidän kanssanne täällä parlamentissa. Ε, δεν θεωρώ ότι απαντήσατε για τα γενετικά τροποποιημένα και δεν παίρνετε υπόψη σας από ό,τι φαίνεται. Ja ε, mitä mieltä te olette sitten siitä, että äh, geenimunneltuja tuotteita vastustetaan Euroopassa? Suurin osa kansalaisista on niitä vastaan. Millä tavalla te tulette tämän huomioimaan? Esimerkiksi ää, elintarvikkeet, jotka on valmistettu eläimistä, joita on ruokittu ää, tuotteilla. Tuleeko tähän mitään uusia ajatuksia? Ja tuletteko te huomioimaan myös kaikki ympäristöparametrit ja luonnon monimuotoisuuden, samoin kuin elintarvikkeiden pakollinen merkintä niin, että näkyy, että ne on valmistettu eläimistä, joille, jotka ovat saaneet rehuja, jossa on geenimuunneltuja osia. Issues. Ymmärrän, että tätä keskustelua kyllä käydään. Ja on sellaista, sellaisia pyrkimyksiä parlamentissakin on vaadittu, että merkittäisiin elintarvikkeita, jotka ovat peräisin geenimuunnelluista organismeista. Tässä vaiheessa voin kuitenkin sen verran sanoa, että aktiivisesti tulen pohtimaan, ottamaan huomioon kaikki eri aspektit, jotka liittyvät tähän kysymykseen nyt pöydällä. Tulen keskustelemaan siitä sopivilla foorumeilla ja luonnollisesti haluan ottaa teidät myös tähän keskusteluun mukaan. En usko, että nämä monimutkaiset kysymykset, koska ei ole kyse vain siitä, mitä, mitä lukee, mutta tässä on kyseessä kansainväliset suhteet, elintarviketurvallisuus, kysymykset jatkossa. Tämä kaikki voi koskea moninaisia kysymyksiä, enkä usko, että ratkaisua voidaan näin vain keksiä, vaan sitä tarvitaan eri osapuolten panosta. Jana Kiitokset. Sitten Marina Jana Kutadis. Remarks. Kiitoksia. Kuuntelin mielelläni johdantopuheenvuoroon, että antaa sitten prioriteettiaseman erityisesti kuluttajille, potilaille, terveyskysymykselle tietysti. Mutta te pohditte eh, potilastiedotusdirektiiviä muun muassa nyt, kun te olette vastuussa myös lääkeaineista ja lääkevirastosta, toisin kuin teollisuuskomissaari. Miten aiotte säilyttää tasapainon sen välillä, tapaatte, vastaatte potilaiden terveystarpeet ja taloudelliset hyödyt lääketeollisuudessa? Esim, miten saadaan aikaan kaupalliset balanssikysymykset ja investoidaan kunnalla perustutkimukseen myös Euroopassa? As I have said in my opening remarks, patients first. Kuten sanoin alkupuheenvuorossani, potilaat ensin eikä se kuitenkaan jätä ulkopuolelle vahvaa sitoutumusta siitä, että varmistamme lääketeollisuuden kilpailukyvyn. Potilaiden edut riippuvat myös vahvasta, kilpailukykyisestä ja menestyvästä lääketeollisuudesta. Emme me voi jatkaa lääkkeiden ja hoitojen kehittelyä, jota meidän potilaamme tarvitsevat, mikäli meillä ei ole näitä äh, rahavirtoja, joita tarvitaan, niitä investointeja, joita tarvitaan tutkimukseen, uuden aikaistamiseen ja lääkkeiden kehittämiseen. Lääketeollisuuden tukeminen ja potilaiden äh, edut eivät sulje toisiaan pois. Minä uskon, että se, että nämä asiat on sijoitettu yhteen samaan salkkuun, antaa meille mahdollisuuden saada aikaan paljon enemmän synergiaa näiden kahden kannan välille. Oli miten oli kuitenkin, niin meidän on painotettava sitä, että me tulemme tukemaan elintarvi- lääketeollisuutta niin, että ne todellakin asettavat potilaan parempaan asemaan näissä tavoitteissa. Minä uskon, että potilaiden hoito, johon liittyy hyvin paljon konnotaatioita, on hyvin tärkeää, mutta tulen tekemään tässä mielessä yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa varmistaakseni, että potilaat saavat informaatiota, oikeata informaatiota. Ja tämä liittyy nyt sitten tietenkin potilasinformaatioon. Mutta tilaiden tulee hyötyä näistä kehitettävistä uusista suuntaviivoista. Ei lisäkysymyksiä selvä. Katiikka Liotard seuraavaksi. Kiitokset ja tervetuloa herra Dalli. Euroopan parlamentti on pyytänyt komissiolta erillistä lainsäädäntöä eläinten kloonauksesta. Ja vuonna 2008 hyväksyimme tästä päätöslauselman, jossa halusimme kieltää kloonattujen eläinten käyttämisen elintarvikkeissa. Me odotamme tällaista ehdotusta komissiolta. On todennäköistä, että neuvosto ja Euroopan parlamentti ei kuitenkaan pääse tästä sopimukseen ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeä asia. Ajatellen esimerkiksi nanoteknologiaa, elintarviketeollisuudessa, jos tästä ei saada mitään päätöstä. Joten kysymykseni onkin, koska saamme konkreettisen esityksen eläinten kloonaukselta? As I have said earlier. Niin kuin aikaisemmin sanoin, Klonauskysymyksessä me toivomme, että vuoden kuluessa saataisiin aikaan kertomus siitä, miten suhtautua kloonaukseen. Minä uskon, että nämä asiat, niin kuin te sanoitte, olette aivan oikeassakin. Näissä asioissa meidän pitää toimia, koska epävarmuus on mielestäni pahin asia, jota voimme synnyttää. Se on pahaksi teollisuudelle, potilaalle itselleen sisämarkkinoille. Meillä voi olla vahvoja, epävarmoja sisämarkkinoita. Tarvitaan varmuutta. Ja varmuus tietysti tarkoittaa sitä, että täytyy pystyä ymmärtämään eri tahojen kannat ja mielipiteet ja sitten löydetään tarvittavat ratkaisut, joiden uskomme olevan parhaita pitkällä aikavälillä kaikkien kannalta. En usko, että tässä on kyse siitä, että kukaan haluaa omaa lippuaan minnekään pystyttää, vaan pohtia myös, mitä kansalaiset todellakin odottavat pitkällä aikavälillä. että tässä meidän pitää tehdä läheistä yhteistyötä, erittäin läheistä yhteistyötä. Tähän olen sitoutunut ja olen vakuuttunut siitä, että koska teen paljon työtä joukkojen kanssa komissiossa, niin minä samalla tavalla tulen toimimaan myös teidän kanssanne täällä parlamentissa näissä asioissa. Niin loppukommenteissa, no tai en ehtinyt tässä sanoakaan äsken, niin tässä sisäänajovaiheessa niin viime viikkojen aikana minulla on ollut tilaisuus jo tavata joitakin teistä. Minun teki vaikutuksen syvällinen tietämys, jota teillä oli, ja pyrkimys vaikuttaa asioihin. Tämä on normaalia, koska te heijastelette äänestäjänne toiveita, teillä on erilaisia näkemyksiä, mutta kuitenkin pyritte yhteiseen tavoitteeseen, haluatte lisätä ihmisten hyvinvointia. Seek to build common solutions to... Me haluamme yhteisen ratkaisun yhteisiin ongelmiin ja juuri tässä parlamentissa tämä on mahdollista ja siksi teen yhteistyötä teidän kanssanne vakuuttuneena tästä. Ja u heeft het in uw antwoord over patiënt. Niin te puhuitte potilaista, mutta minä kysyin oikeastaan, koska te teette konkreettisen ehdotuksen eläinten kloonauksesta. Ja lisäkysymykseni on, mikäli kuluttajat EU:ssa eivät halua kloonattua lihaa, miten te tulette toteuttamaan sen, että kaupan edut eivät mene kansalaisten ja kuluttajien edun edelle? I don't believe I mentioned pay. En usko, että mainitsin potilaat, vaan sen, mitä me tulemme tekemään. Ehkä tulkkauksessa oli ongelma. Minä sanoin sen, puhun siitä, mitä me tulemme tekemään. Me tulemme tekemään ehdotuksia kloonatuista elämistä, näin sanoin. Ja entä sitten, mitä ihmiset haluavat – minkälaisia kaupallisia vaatimuksia tähän liittyy, niin ihmiset ensiksi. Minä uskon, että kuluttaja pitää saada osakseen hyvää palvelua, eikä nyt puhuta tunteenomaisesti, vaan jälleen kerran tarvitaan tieteellistä arviointia siitä, mitä ihmiset todellakin haluavat. Emme voi tehdä päätöksiä, jotka perustuvat näkemyksiin. Pitää toimia faktojen pohjalta. Meidän täytyy ensin saada tietoon tosiasat eri kysymyksistä siitä, mitä ihmiset haluavat. Todennäköisesti on juuri niin kuin te sanotte, mutta me tarvitsemme näitä faktoja ja sitten kun tiedot on saatu, tosiasiat selville, niin sitten tehdään päätöksiä. Anna Rospa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä tulevalta komissiolta, komission jäseniltä esimerkiksi oh, näistä aineista, jotka häiritsevät tai vaikuttavat hormoneihin. Ja me tiedämme, että että meidän täytyy katsoa kaikkia näitä aineita, joiden alla, joihin me, joille me altistumme. Tuletteko te tarkastelemaan näitä hormoneja häiritseviä aineita ihan yleisellä tasolla? Ja sen lisäksi äh, haluaisin kysyä, että kumman puolella te olette kuluttajien vai teollisuuden, mikäli tulee riitoja. Ja sitten haluatteko te taata yksittäisille maille oikeuden pitää vielä korkeampia vaatimuksia ja rajoja kuin yhteisöllä. Esimerkiksi siinä, että haluaa mennä pitemmälle, kun kielletään äh, jotakin aineita tai ainesosia. Ja että jotkut yksittäiset jäsenvaltiot voisivat suojella kansalaisiaan enemmän ja pitemmälle kuin mitä eu tasolla on sovittu. Onko tästä tulossa mitään yhteisiä parhaita käytänteitä? I believe that, uh... Uskon, että, että eläimet, joita on käsitelty hormoneilla, niitä ei saada tuoda Euroopan unionin alueelle. Ja tämä on se tilanne, josta aion pitää kiinni. Tästä politiikasta pidän kiinni. Tämä on se politiikka, jota me puolustamme kynsin ja hampain kansainvälisillä foorumeilla. Ja mitä tulee siihen, että maat saisivat korkeammat standardit kuin mitä ö, ovat nämä harmonisoidut järjestelmät, on hyvin vaarallista. Tämä on minun henkilökohtainen näkemykseni. Se on vaarallista, koska silloin – sisämarkkinat sekaan, menevät sekaisin. Sisämarkkinat ovat kuluttajien etu. Eivät sisämarkkinat ole ainoastaan taloudellisille toimijoille, vaan myös kuluttajille. Ja minä uskon, että on meidän velvollisuutemme huolehtia sisämarkkinoista meidän päätöksentekoprosessissamme. Lisäkysymys. Jos näin on, niin silloinhan tämä äh, johtaa siihen, että tulee päätöksiä, jotka menevät äh, väärään suuntaan, koska silloin tästä syntyy huonompia tuloksia äh, kuluttajasuoja-alueella, koska joissain maissahan nyt on jo korkeammat rajat kuin mitä EU on päättänyt, koska eivät kaikki e- Eikö nyt olisi mahdollisuutta tätä on tavallaan EU-standardit, mutta sitten tietyillä mailla on korkeammat standardit. Sen vuoksi kysyin näistä parhaista käytänteistä myös. No, no. I will be pushing, I will be... Minä pyrin siihen, että joka paikassa, joka alalla on korkea suoja, mitä tulee terveyskysymyksiin. Mutta kysymys kuuluukin, mikä sitten on oikea suojelun taso, josta meidän pitää pitää kiinni kansalaistemme terveyden puolesta. Mikä on se oikea taso? Sen tason täytyy olla tarpeeksi korkea, niin että se suojelu, suojelee. En minä usko, että me haluamme eriarvoisuutta kuin mitä meillä eroavaisuuksia kuin nyt, koska silloin me menisimme tavallaan tällaiseen kahden tason tilanteeseen terveydenhuollossa. Minä en hyväksy sitä. En tule sallimaan sitä. Sen vuoksi me tulemme pyrkimään siihen, että varmistamme tässä ja monissa muissakin asioissa, että ne tasot jotka, ja standardit, joita me asetamme, ovat soveliaat ja niitä voidaan sitten soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa. Toinen kysymys, kierros alkaa. Renate Sommer, olkaa hyvä. Kiitos. Herra Dali, kuluttajan täytyy voida elää omaa elämää, se on totta. Se koskee myös ravintoa. Hänellä on oikeus äh, laajaan äh, ja ymmärrettävään informaatioon elintarvikkeista niin, että hän voi tehdä ostopäätöksensä. Yhä enemmän Euroopan elintarvikelainsäädäntö on siirtymässä kuluttajien äh, kasvattamiseen esimerkiksi tiettyjen kieltojen ja mainosten ynnä muiden kautta sitten kuluttaja loppujen lopuksi pakotetaan elämään terveellisesti. Miten te suhtaudutte tällaiseen? Niin, minusta tässä on kysymys kuluttajien holhoamisesta ja jos kuluttaja ei osaa, niin onko komission sitten huolehdittava siitä, että kuluttaja elää oikealla tavalla? Ja sitten sen lisäksi minun mielestäni pääosa, terveyspääosaston päätösten, päätökseltä puuttuu tietty tieteellinen pohja myös. Onko oikein tehdä päätöksiä ilman tieteellistä pohjaa? Tuletteko te muuttamaan tätä tilannetta? I didn't get the second question. Saanut nyt aivan tätä toista kysymystä. Ikävä kyllä. Mutta ensimmäisen kysymyksen kohdalla minun mielipiteeni on, että en haluaisi kertoa eurooppalaisille, mitä pitää syödä, mutta haluan kertoa, mitä he syövät. Ja tässä oikeastaan on koko konsepti. Tässä on asian ydin, miksi me täällä olemme. Tässä asiassa meidän pitää todella aktiivisesti toimia niin, että annamme enemmän valtaa päättää kuluttajalle. Miten kuluttajat voivat tehdä päätöksiä? Tai he voivat tehdä, jos heillä on tarpeeksi tietoa, perustaa päätös sille tiedolle. Tarvitaanko valtavasti tietoja jostakin karkista, se on oma kysymyksensä, mutta siitäkin pitää, pitää, pitää miettiä. Ja minun pitää kuitenkin olla fiksu näissä kysymyksissä. Smart niin kuin smart karkit. Kuluttajan täytyy saada tietoa. Se on ratkaiseva kysymys. Muutoinhan, mitä päätöksiä hän sitten voi tehdä? Jos ei saa tietoa siitä, että jossakin joku on hyväksi tai huonoksi hänelle. En usko ihmisille, että kannattaa kertoa, mikä on hyväksi ja mikä pahaksi. Ihmiset halu- haluavat, että he itse päättävät, mikä on heille hyväksi, mikä on heille, heidän terveydelleen huono asia. Mutta meidän pitää herran aika kuitenkin kertoa heille mitä heidän ruokansa, mitä he syövät, sisältö, jotta he voivat itse päättää, mikä on hyväksi, mikä ei. Ja valta, jota tätä kautta voimme antaa kuluttajalle, voi ylittää vielä tämän. Minä uskon, että kuluttajat ovat varsinainen armeija ihmiset, jotka päättävät koko ajan markkinoista, politiikoista, joita me harjoitamme. On monia pieniä päätöksiä, joita tehdään markkinapaikoilla päivittäin, ja minä uskon, että haluan johtaa tätä suurta kuluttajien armeijaa, jotka ovat tietoisia siitä, mitä syövät, ja näin he voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen, eläinten hyvinvointiin, ja tätä kautta voivat vaikuttaa kaikkiin muihinkin politiikkoihin, joista me täällä puhumme. Äh, Kiitos. Lisäkysymyksenä tämä toinen kysymys. Ongelma äh, elintarvikeinformaation kohdalla, terveyspääosaston kohdalla on se, että niistä puuttuu tieteellinen pohja. Työskennellään tällaisten arvioiden pohjalta, raja-arvoja asetetaan ihan tuosta noin vain mielivaltaisesti. Ja minä epäilen, että tässä on kysymys poliittisista perusteluista, että halutaan poliittisesti saavuttaa jotakin. Ja sitä kautta pakottaa kuluttajat terveellisen elämän tielle. Ja jos ja, ja tiet, tie, tieteellistä perustaa ei ole edes. Miten te suhtaudutte tähän? Onko oikein, että poliittisesta syystä asetetaan esimerkiksi raja-arvoja ja tehdään tiettyjä päätöksiä ja sääntöjä, vaikkakaan asioilla ei ole minkäännäköistä tieteellistä pohjaa? Well, I want to make a statement here. esittää lausunnon. Poliittinen perustani on eurooppalaisten kansalaisten pitkän aikavälin etu. Tämä on minun syyni toimia. Jokainen päätös, jonka teen, sen pitää täyttää tämä yksi poliittinen kriteeri, joka on minulle tärkeä. On muitakin intressejä ja vähäisempiä intressejä, mutta ne eivät ole poliittinen syy minulle toimia, ainakaan mitä minun tulee. Ja jokaisen täytyy nyt täyttää oma roolinsa tässä dialogissa. Kaikki ja eturyhmä ja joka ikistä pitää kuulla. Kaikki edut ja kysymykset pitää ottaa huomioon loppupäätöstä tehdessä, mutta prioriteettijärjestys täytyy olla oikea. Ja minun prioriteettini, ja voin toistaa tämän uudestaan ja uudestaan väsymyksen saakka, prioriteettini on, että haluan varmistaa kansalaisten pitkän aikavälin hyvinvoinnin. Kiitos ja Dagmar Rothberg. Herra Dalli, jäsenvaltio jäsenvaltioilla on hyvin tiukka lähestymistapa siihen, miten paljon Eurooppa saa vaikuttaa terveyspolitiikkaan. Ja eh, terveyspolitiikallaan ei ole, tai sen roolia ei haluta hyväksyä. ja esimerkiksi äh, lääkkeiden turvallisuus, äh, potilasinformaatio, tällaiset asiat ovat kuitenkin tärkeä. Millä tavalla te, herra Dalli, tulette äh, varmistamaan terveyden ja kuluttajasuojelun kovan tason ilman, että neuvosto sitä blokeeraa, ja millä tavalla te kykenette vaikuttamaan entisenä terveysministerinä mikä teidän roolinne oli neuvostossa terveysministerinä, kun muut kollegat olivat vastenhakaisia? Millä tavalla me kykenemme vähentämään tätä eriarvoisuuksia jäsenvaltioissa? Minä olen ollut mukana monien lakien valmistelussa urani aikana ja parlamentin lävitse juntanut paljonkin lainsäädäntöä mutta laki ei ole edes sen paperin arvone, jolle se on kirjoitettu, ellei sitä toimeenpanna. Joten täytyy huolehtia siitä, että kaikki lainsäädäntö toimeenpannaan. Ja kun tehdään lainsäädäntöehdotuksia, niin silloin täytyy myös tietää, millä tavalla se laki toimeenpannaan. Minusta tämä on kysymys, joka pitäisi ottaa esiin myös lainsäädännön toime, toimeenpanoarvioinnissa. Onko tämä laki ylipäätään toimeenpantavissa ja millä tavalla tämä lainsäädäntö toimeenpannaan siinä vaiheessa, kun sitä säädetään jo? Kuten edustaja Rothberg sanoi, että jäsenvaltiot eivät noudata Euroopan unionin lainsäädäntöä, mutta meidän on pakotettava heidät toimeenpanemaan lainsäädäntöä. Meidän tulee vahvistaa tämä äh, vahvistaa meidän äh, toimeenpanovaltaamme. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että jäsenvaltioissa on myös mahdollisuudet ja kapasiteetti toimeenpanna lainsäädäntöä. Ja minä tiedän tämän toiselta puolelta, ja tulen tuomaan aina tämän toisenkin puolen näkemykset sitten jatkossakin, kun keskustelemme. Minä uskon, että meidän täytyy toimeenpanna tai vahvistaa äh, jäsenvaltioiden omaa kykyä toimeenpanna, koska ei aina ole edes kysymys siitä, että ne eivät haluaisi äh, toimeenpanna lainsäädäntöä, vaan kysymys on äh, myös priorisoinnista ja meidän täytyy sitten saada heidät priorisoimaan tätä. Ja välillä on kysymys myös äh, kapasiteetista. Olen samaa mieltä siitä, että toimenpano on äh, tärkeää, mutta te olitte hieman nopea tässä. Olin toivon mukaan te kykenette olemaan yhtä nopea lainsäädännön tekemisessä tulevaisuudessa, mutta me voimme puhua toimenpanosta vain silloin, kun lainsäädäntöä on tehty, mutta minä valitin enemmänkin sitä, että jäsenvaltiot eivät halua eurooppalaista lainsäädäntöä, he haluavat minimoida sen, he haluavat heikentää sitä. Miten te voitte potkia heitä takapuolelle silloin, kun on välttämätöntä niin, että he antavat jäsenvaltioilleen kansalaisille terveystasapuolisuutta. Sitä ei tällä hetkellä ole. tähän on tultava muutos, kuinka voimakas ja vahva te tulette olemaan. Minä olen vahva, uskon, että jos tarkastelee minun menneisyyttäni ja sitä, millä tavalla minä olen toiminut omassa kotimaassani, näkee, että kykenen olemaan voimakas. Välillä minua on myös kritisoitu siitä, että olen liian voimakas, varsinkin silloin, kun puskin lävitse tiettyjä uudistuksia. Mutta me, en tule tekemään mitään, mikä ei ole sen arvoista. Minä uskon vahvasti siihen, mitä minä teen, ja sitten minä pistän siihen kaiken energiani. Vahva komissio, vahvat komission jäsenet, sitähän me toivomme. Sitten Anna-Maria Bildt. Kiitoksia, ministeri Dali. Oli ilo kuulla vahva lausuntonne kuluttajan päätösvallasta, heille annetusta vallasta. Tarvitaan yksinkertaista oikeaa tietoa, että kuluttajalle saa valtaa ja teollisuus, ja PK-yritykset, että liian määräilevä lainsäädäntö on ylimääräinen maksutaakka. Kuinka tässä kaikki voivat voittaa ja minkä tasoista harmonisaatiota haluaisitte sitten luvut 6 ja 7 tämänhetkisessä ehdotuksessa koskien valakisäätöisiä kansallisia mm, sääntöjä ja vapaaehtoisia kansallisia toimisuunnitelmia. Minä uskon, että tämä on tapa pirstaloida markkinoita, eh, aiheuttaa epäselvyyttä kuluttajan kannalta, estää samarkkinoiden toteutumista ja vääristää myös kilpailua. Missä määrin voitte vastustaa tässä jäsenvaltioita, vältetään, että kansalliset määräykset rajoittavat sen toimintaa ja vähentävät suojan tasoa kuluttajalle. Kiitoksia. I do understand. Ymmärrän kyllä näitä kysymyksiä ja erilaisia vaateita, joita taloudellisilla toimijoilla on valmistusteollisuudella. Heidän pitää noudattaa erilaisia vaatimuksia, joita me olemme asettaneet. Pitää antaa tietoa kuluttajalle, Tämä on tietysti tärkeä kysymys, niin kuin olemme todenneet, ja meidän pitää noudattaa tätä periaatetta mahdollisimman pitkälti kaikissa päätöksissämme. Mitä tulee sitten pienen ja keskisuuriin yrityksiin suhteessa suurempiin yrityksiin. Minä uskon tässäkin, että on jo olemassa sellaisia säädöksiä, jotka liittyvät joustavuuteen ajatellen moninaista lainsäädäntöä, jota meillä on olemassa. Ja minä uskon, että tällaista toimintaa pitäisi jatkaa, koska edelleen en usko, että on meidän etuimen mukaista yrittää puskea eteenpäin politiikkaa, joka on haitallista pk-yrityksille. Tämähän on kuitenkin talouksiemme kulmakivisissä siis pk-yrityksiksi tällä on suuri merkitys. Kuitenkin meidän täytyy pitää kiinni myös informaatiostandardeistamme kuluttajille ja mitä tulee jäsenvaltioihin ja vapaaehtoisiin kansallisiin toimintasuunnitelmiin ja markkinoiden erilaisuuteen. Toistan, mitä jo aiemmin sanoin. Minä uskon, että meidän pitäisi mahdollisimman pitkälti vähentää tällaista e- epäsuhtaassa markkinoilla. Toisaalta kuitenkin joskus Täytyy edetä hitaammin, että saavuttaa tiettyjä tavoitteita, eikä kannata niinkaan yhdellä rysäyksellä pyrkiä löytämään ratkaisua johonkin ehdotukseen. Ja jälleen kokemuksen on osoittanut, että asteittainen lähestymistapa joskus to- toimii paremmin ja myös nopeammin. Ja tämä voi olla juuri sellainen lähestymistapa, joka meillä pitäisikin olla. Meidän lopullinen tavoite, johon haluamme päästä, mutta jos halutaan vakuuttaa ihmiset siitä, että lopuksi tämä on heille hyödyksi, niin se on tärkeä kysymys. Uh, thank you for your very balanced answer. Kiitoksia tasapainosta vastauksesta. Niin sitten toinen ristiriitainen kysymys on, että alkuperämaan merkinnät. Se voi osoittaa, että ihmiset haluavat seurattavuutta, jäljitettävyyttä ainakin suurin osa heistä, ja teollisuus uskoo, että tämä on ylimääräinen toimi, maksaa lisää ja on ehkä jopa protektionismista. Puolatteko te sitä, että merkitään elintarviketuotteissa alkuperämaa? Tässä, tämä koskee tietysti lihaa, kalaa ja hunajaa. Ne, niitähän lainsäädäntö ei vielä koske näissä merkintäkysymyksissä. Minä uskon, että tämänhetkinen tilanne on sellainen, että alkuperämaan merkinnät, poikkeuksena juuri nämä, jotka mainitsitte, liha, kala, hunaja, ne ovat vapaaehtoisia, paitsi silloin, kun kuluttajaa voidaan johtaa harhaan. Jos näin on, silloin on lakisääteistä pakollista merkitä alkuperämaa. Tällä hetkellä ei ilmeisesti ole mitään suunnitelmia siitä, että tilanne muuttuisi. Mutta sehän on realiteetti niin kuin monet muutkin kysymykset. Näissä asioissa varmasti tullaan etenemään viidessä vuodessa. Se siis viisi vuotta on aika paljon aikaa. Siinä saadaan paljon aikaan. Ja toivottavasti pystymme tekemään paljon yhdessä tässä ja muissakin kysymyksissä, mutta nämä ovat asioita, joita käsitellään juuri priorisaation kautta. Katsotaan, mikä on se ohjelma, joka parhaimmalla tavalla palvelee kansalaista ja jossain vaiheessa varmasti etenemme myös tämän suuntaisesti. Ja, Herr Dalin, äh, Sie sind... Herra Dalli, te vastaatte myös äh, tavaroista ja palveluista. Ja tässä yhteisessä sosiaalisten oikeuden kuluttajasuojan yhteys on erittäin tärkeää. Nythän valiokunnassa sisäasia- ja äh, kuluttajasuojavaliokunnassa me olemme hyvin huolissamme äh, siitä, että ei siitä, että teistä tulee komission jäsen aiheesta, vaan siitä, että kuluttajasuojaoikeudet ovat hyvin sirpaloituneet nimenomaan palvelusektorilla. Varnier, Reding, Cruz, Semeta vai muutama <laughs> mainitakseni ovat tästä myös vastuussa. Ja meitä nyt huolestuttaa se, millä tavalla saamme aikaan johdonmukaisuutta kuluttajasuojaan palveluiden alalla. Voisitteko te kertoa meille, millä tavalla te tulette organisoitumaan Euroopan komissiossa niin, että kuluttajasuojaan saadaan aikaan johdonmukaisuutta ja kuka tulee olemaan vastuussa koordinoinnista? Minä olen komission jäsen, joka on vastuussa kaikkien kuluttajasuoja-asioiden koordinoinnista kollegiossa sen vuoksi minä olen se henkilö, jonka on varmistettava, että kaikki keskustelut neuvostossa sisältävät näkökulman. Jos sanotaan, että tämä on sirpaloitunutta, niin itse asiassa kaikki, mitä me komissiossa teemme, liittyy, joka liittyy ihmisiin, niin jokaisessa salkussa on kuluttajanäkökulma mukana. Ja minä tulen varmistamaan sen ihan henkilökohtaisesti että mikä tahansa ehdotus, joka komission kollegiolle tulee, että siinä on mukana myös kuluttajansuojan näkökulma. Ja varmistan, että kuluttajanäkökulmat on otettu huomioon. Minä itse pidän itseäni kuluttaja-asioiden vaalijana ja vahtikoirana. On totta, että kuluttaja-asioissa asioilla on hyvin korkeakin profiili monissa salkuissa, vaikkapa äh, talouskomissiolla, samoin Redingilläkin ajatellen kaikkia näitä oikeudellisia rakenteita, jotka liittyvät äh, kuluttajalainsäädäntöön. Ja mielestäni tämä on hyvä, koska tällä tavalla varmistetaan se, että kuluttajan näkökulma äh, on, sillä on korkea profiili. Ja se sitten näkyy kaikessa lainsäädännössä. Ja niin kauan kuin me koordinoimme nä- nämä näkökulmat, niin en ole ollenkaan huolissani. Luonnollisesti kaikki riippuu myös siitä, millä tavalla me tulemme työskentelemään. Mutta sitoudun siihen, että tulen olemaan hyvin tiukkana ja tarkkana tässä koordinoinnissa ja toivon mukaan voin sitten palata useinkin teidän luoksenne ja antaa teidän nähdä, miten työni teen. Ja jos en tee työtäni kunnolla, niin uskon, että te kerrotte sitten minulle, missä on mennyt pieleen. Kiitokset, että tämän kuulin hyvin mielelläni. Toivon myös, että näin tulee käymään. Me sovimme myös Baroson kanssa tällaisesta koordinoisuudesta, mutta kaksi päivää sitten, kun me kuulimme Redingiä, niin tuli sellainen kuva, että hänellä oli sellainen kuva, että hän on se koordinaattori, joten haluaisin olla ihan varma siitä, että se on te, koska me uskomme, että kuluttajasuoja teidän käsissänne olisi turvallisemmissa käsissä. Se, mitä voi nyt sanoa, on, että nämä ovat ne asiat, mistä me puhuimme Baroson kanssa silloin, kun hän selitti minulle minun salkkuni profiilin joten olen vakuuttunut, että näin on. Kiitokset tästä Kurt Lechner. komission jäsenehdokas aikaisemmissa puheenvuoroissa on puhuttu erittäin paljon kuluttajasuojasta ja, ja sen valvonnasta ja kuluttajien oikeuksista haluaisin nyt lähteä toisesta suunnasta. Mikä asema teidän mielestänne on kilpailulla tässä yhteydessä kuluttajasuojassa Ja millä tavalla te huolehditte kuluttajan informaation tarpeesta ja siitä, että kuluttaja ei aina vain nappaisi sitä halvinta tuotetta, vaan että itsekin haluaisi laatua ja että myös huomioitaisiin subsidiariteetti paikan päällä. Eihän kaiken tarvitse olla samanlaista. Miten pitkälle te haluaisitte eh, kuluttajasuojassa huolehtia myös siitä, että ei aina vain katsota hintaa. Ja myös se, että kuluttajahan ei aina ilmaiseksi näitä oikeuksiaan saa, vaan jotain kautta niistä aina kuitenkin jollain tavalla maksetaan. Kun puhutaan kilpailusta, kysymys on hintalaatusuhteesta. Minä uskon kuitenkin, että meidän järjestelmässämme, niin kuin se tähän asti on toiminut, niin laatukysymys on oikeastaan neutralisoitu sen vuoksi, että kaikki, meidän täytyy olla varmoja siitä, että kaikki, joka markkinoillemme tulee, on laadukasta – Joten kun tämä näkökulma on tavallaan neutralisoitu sillä, että kaikki, joka markkinoilla on, on turvallista, kaikki mitä me ostamme, se ei ole vaarallista, vaan se on laadukasta, niin minä, siis se, että ihmiset tietävät, että on olemassa laatua, kaikki on laatua, on olemassa minimilaatuvaatimukset ja kaikki, mikä on tullut markkinoille, on yli tämän minimilaatuvaatimuksen. Mutta loppumetreillä kuitenkin on kuluttajan valinta, mitä hän ostaa. Ja tässähän sisämarkkinoiden kauneus piilee. Se, että kuluttajalla on koko joukko erilaisia tuotteita, joita hänelle on tarjolla, koko laaja kirjo erilaisia laatutuotteita eri hintoihin. Ja sitten kuluttaja päättää itse, ei lisäkysymyksiä. Nyt sitten kolmas kysymyskierros, Radville Morkunaite. Gerbiamasis paskirtasis komisarė, mano klausimas bus susijęs su pacientų teisų. Komissaari ja sen kysymyksen liittyy potilaiden oikeuksiin, potilaiden liikkuvuuteen rajojen yli. Mielestäni tämä on yksi tärkeimpiä kysymyksiä. Direktiivistä olisi paljon hyötyä niin, että EUlle koska yksi kuluttajan oikeuksista on oikeus saada laadukkaita terveydenhoitopalveluita. Direktiivi voisi olla hyvä esimerkki EU-kansalaisille siitä, kuinka EU vaikuttaa heidän arkipäiväänsä. Rohkaisin teitä olemaan aktiivisempi, kun pyritte löytämään yhteisen kannan jäsenvaltioiden kesken yhdessä parlamentin kanssa. Parlamentti on ponnistellut paljon tämän direktiivin eteen ja mietintö, joka hyväksyttiin parlamentissa, lähetti myönteisen poliittisen viestin tarpeista tällaisen direktiivin kohdalla. Ja Rova Grostet on erittäin tarmokkaana toiminut tässä kysymyksessä. Haluaisinkin nyt ilmaista kiitokseni hänelle. Suunnitteleeko komissio sitä, että direktiivikysymys palaisi poliittiselle agendalle ja minkälaista konkreettisia, minkälaisia konkreettisia sitoumuksia voisitte tästä esittää? That, uh... Minäkin uskon, että tämän asian pitää edetä. Me kaikki tiedämme keskustelut, joita on käyty neuvostossa, minkälaisia ongelmia siellä on ollut. Edeltäjäni on myös tehnyt paljon työtä varmistaakseen sen, että tämä eurooppalainen hanke menee läpi ja minä teen omalta puoleltani kaiken varmistaakseni sen, että saavutetaan yhteisymmärrys tehokkaan politiikan puolesta koskien potilaiden oikeuksia. Merkit ovat sellaisia, että puheenjohtajavaltio Espanja on todennut, että he tulevat tekemään myönteisessä hengessä työtä asian parissa seuraavan tämän kautensa aikana, kuuden kuukauden ajan, ensimmäinen toimi, johon minä pääasiassa ryhtyisin, jos minut tähän virkaan hyväksytään, niin vierailisin, tai sanoisin, sanotaan näin, että pidän kokouksen Espanjan terveysministerin kanssa, jotta hiukan pohdittaisiin millä tavalla tällainen konsensus ja yhteisymmärrys voitaisiin saada aikaan. Tulen vaikuttamaan tähän asiakokonaisuuteen ja pyrin varmistamaan, että voimme edetä siinä ripeästi. Minä toivon, että päätös todellakin tehdään aivan lähitulevaisuudessa. Sven Wilmot. Commissioner designate, I welcome the... Komissaari ehdokas, olen tyytyväinen siitä seikasta, että vastuu lääkkeistä on siirretty nyt terveydestä vastaavaan pääosastoon. On tärkeää, että terveysaspekti eikä teollinen aspekti on tässä kaikkein tärkeintä silloin, kun on kyseessä lääketeollisuus ja lääkepolitiikka. Miten varmistatte, että teollisuus kehittää hyödy- hyödyllisiä turvallisia lääkkeitä, jotka voivat hoitaa ja parantaa elämää? elintärkeitä sairauksia ja miten varmistatte, että hinnat ovat kohtuullisia ja ovat myös saatavissa kaikkien kansalaisten osalta? I believe that you... Uskon, että tässä tartuitte kolmeen ydinkysymykseen. Lääkkeiden saanti koskee kaikkia ja hinta ja itse lääkkeet tietenkin hintojen pitää olla myös kohtuullisia, niin että lääkkeet ovat saatavissa. Ja tapa toimia tässä on, että farmaosuus tässä paketissa, siinä pitää voida suoraan vaikuttaa näihin kysymyksiin, jotka ovat meille äärimmäisen tärkeitä peruskysymyksiä. Haluamme vaikuttaa laatuun, niin kuin jo sanoin. Me haluamme hyviä lääkkeitä, jotka ovat kaikkien saatavilla. Ja tämän takia on erittäin tärkeää, että me itse ja lääketeollisuus tapaamme ja pohdimme, miten löydetään sellainen väylä, että saamme tulokset, joita haluamme. Ei tämä ole mikään taikasa, vaan me olemme kaikki täällä poliitikkoja ja me kaikki tiedämme, että tämän tyyppinen yhteisymmärrys ei synny siitä, että joku tekee palveluksen toiselle, vaan tarvitaan ymmärrystä, joka perustuu sen ymmärtämiselle, että lopultakin tässä kaikki vain voivat voittaa, win-win-tilanne syntyy. Ja minä uskon tähän, jos me pystymme vakuuttamaan lääketeollisuuden, että sekin hyötyy tästä, jos se toimii ja pyrkii auttamaan meitä tavoitteiden saavuttamisessa, niin silloin minä uskon, että tilanne olisi paljon parempi kuin tällä hetkellä. Kiitoksia tästä vastauksesta. Kun ajatellaan tätä tiivistä lobbausta, jota me kaikki täällä olemme kokeneet lääkete- teollisuuden taholta. Miten aiotte varmistaa, että potilaiden ja kuluttajien ääni todellakin ylittää lobbarit? First of all, I would rely on... Ensinnä minä luottaisin tässä teihin, parlamentin jäseniin, jotta te varmistatte sen, että lobbaus, jota täällä harjoitetaan, niin siltikin te tuotte pöydälle sen, mitä äänestänne haluavat ja näin ollen myös potilaat. Ja minä sanon näin, kun minä haluan ryhtyä tähän toimeen yhdessä teidän kanssanne, niin mielessäni on vahva usko siihen, että tulen saamaan teiltä sellaista palautetta, joka heijastelee ihmisiä heidän toiveitaan, eikä lääketeollisuutta. Sehän puhuu, puhuu omasta puolestaan. Ei, heil... En usko, että tässä keskustelun yhteydessä Siis te olette juuri, edustatte kansalaisia minun mielestäni ja ja kun asia, jota käsittelen, niin tällä tavalla suhtaudun. Tässä tietysti pitää tukeutua myös potilasjärjestöihin, niin kuin aiemmin sanoin. Ne, pystyvät, ne välittävät meille myös arvokasta tietoa näkemyksistään. Seuraava kysymys tulee Maltasta, Luis Gre. Herra Kiitos. Äskeiset äh, vastaukset äh, erilaisista <clears throat> ryhmäkanteista äh, ovat mielestäni esimerkki siitä, että aiotte ottaa kantaa aika tiukkaan. Kuitenkin monissa maissa tällaiset kanteet ovat aiheuttaneet paljon ongelmia, muun muassa Maltassa. Siellä oli kysymys arvonlisäverosta autojen yhteydessä. Nyt haluaisinkin äh, tietää, tuetteko sitä, että Euroopan komissio äh, ottaisi kuluttajaystävällisen ryhmäkannekäytännön äh, käyttöön. Toisin sanoen lain, antaisi sille lain voiman. Ja toisekseen kysyisin, miten aiotte toimia, jotta tällainen ehdotus tulisi mahdollisimman nopeasti käsittelyyn. Tätä asiaa on jo pitkään hartaasti Euroopan unionissa käsitelty. Favor of moving forward with... Minä puolan sitä, että viedään eteenpäin tätä kollektiivista kuluttajan oikeutta hakea oikeutta. Mielestäni meidän pitää viedä tätä asiaa eteenpäin. Uh, Sanko has uh, been working, working very hard. Meidän pitää tehdä kovasti työtä tässä ryhmäkannekysymyksessä. on jo tehty tällainen vaikutusarviointi ehdotuksista, joita on tehty, jotka löytyvät tästä paremman arvioinnin raportista. Ja sitten tuli takaisin joitakin kommentteja, joiden parissa Sanko tällä hetkellä tekee työtä. Uskonkin, että on olemassa tahtoa, eikä vain tahtoa, vaan varsinainen liike sen puolesta, että tällaisia ratkaisuja saadaan, kuten tiedätte kuitenkin. On toinenkin joukkokanne menettely kehitteillä kilpailukysymyksissä Ja minä uskon, että meidän pitää olla erittäin varovaisina, varovaisia sen suhteen, että toimi, skitsofreenisesti näiden kahden lainsäädännön kohdalla, joita kehitetään. Mielestäni meidän pitää käyttää tähän aikaa, jotta varmistetaan se, että koordinoidaan toiminta kunnolla. Uskon myös, että Rova Redingin täytyy olla tässä tarkkana että lainsäädäntöä tehdään mahdollisimman hyvällä tavalla ja sitten vasta edetään. Mutta uskon olevan niinkin, että kulut, koska tässä puhutaan nyt kuluttajan suojalainsäädännöstä ja kilpailussa puhutaan siitä, että kuluttajaa suojellaan epäoikeudenmukaisia, epäreiluja kauppakäytäntöjä vastaan. Mielestäni nämä konseptit ovat hiukan erilaisia ja tässä tarvittaisiin kahdenlaista lähestymistapaa. Mikrofoni, un poċ belt. Niin näyttäisi siltä, että tämän pohjalta vastausta ei voida vielä hyväksyä. Me tarvitsemme lisää tukea tämän taakse. Haluaisinkin tietää, mitä aiotte tehdä, jotta jotta tietoa saataisiin ja jotta tieto olisi myöskin täysin luotettavaa. Kaiken tarkoitushan on se, että varsinkin haavoittuneemmassa asemassa olevia kuluttajia pystytään suojelemaan harhaanjohtavalta mainonnalta ja, ja tämän tyyppiseltä toiminnalta. Se edellyttää yhteistyötä. Ja millä tavoin te aiotte panostaa, jotta tähän tilanteeseen päästään? Well, what I can say is that we are working um, uh, very hard today. Teemme paljon työtä sen puolesta, että varmistamme sen, että tieto, jota annetaan kuluttajille, on juuri oikea tietoa. Esimerkiksi terveysväittämät on juuri esimerkki tällaisesta. Me haluamme varmistaa, että kaikki väitteet, että kuka tahansa valmistaja tekee omasta tuotteestaan, väittää nyt joku on hyväksi teille, koska te tulette pidemmäksi tai oikeammaksi hiljattain näin tällaisen sokeripaketin. Siinä kyllä sanotte, että se voi auttaa teitä vähentämään painoa. Joten tällaista. Mutta nämä, me tarkkaan valvomme näitä väittämiä ja pyrimme varmistamaan, että tieto on oikea ja korrektia. Mm, tämä on pitkä prosessi ja on nyt vähän enemmän aikaa kuin odotettiin. I will try and reply to Frau Susanna Reutova. Dobrý den, pane Dali, vítám vás mezi námi. Tady jsem. <laughs> Moje otázky se týkají ochrany. Kiitos. Minun kysymykseni liittyvät lasten suojeluun vaarallisia tuotteita vastaan olen ollut mukana tässä työssä. Asiantuntijat työstävät nyt minimistandardeja, jotka olisivat pakolliset aasialaisille tuottajille. Jos meillä nyt on kerta säännöt kurkun muodolle, niin sitten ei ole mitään pakollista normia esimerkiksi lasten jalkineille. Olisitteko te valmiina komission jäsenenä tuomaan lainsäädäntöä minimistandardeista lasten jalkineille? Koska eh, nämä huonot kengät voivat aiheuttaa eh, korvamatonta vahinkoa lasten jaloille. Well, one of the vulnerable sections. No, yksi kaikkein haavoittuvimpia ryhmiä Euroopan kansalaisista ovat lapset. Ja sen vuoksi nämä lapset ovatkin hyvin lähellä sydäntäni. Niin meidän on suojeltava lapsia ja meidän on varmistettava, että emme salli heidän hyväksikäyttöään pieniä tai suuria pakottamalla tavallaan tyrkyttämällä heille tuotteita, jotka voivat olla heille äh, vahingollisia. Meillä on standardeja Euroopassa ja minun käsitykseni mukaan mikä kaikki standardit, mitä Euroopassa on, koskevat äh, kaikkia tuotteita, jotka tuodaan kolmansista maista. Ne standardit, joita meillä on, tämä, nämä säännöt koskevat kaikkia, mitä me tuomme. jos jalkineille ja leluille eh, on erillisiä standardeja. Näistä nähtävästi nyt puhutaan juuri tällä hetkellä. Ja että niihin nyt laaditaan nämä minimistandardit. Mutta toki kyllä työskentelen sen puolesta, että varmistetaan, että meillä on standardit, joilla voimme eh, kattaa kaiken tuonnin, mutta erityisesti lapsille tapahtuvan tuonnin. Kiitos. Esimerkiksi leluille on tietyt normit, mutta ei välttämättä kaikille muille tuotteille, jotka koskevat lapsia, joten teette varmasti meidän kanssa yhteistyötä. Kyllä, tulen tekemään yhteistyötä. Kaikki tuotteet, joita meidän lapsillemme tuodaan, niiden tulee olla turvallisia. Das ist ziemlich klar und auch Selvä. Toin Manders seuraavana. Sometimes we politicians are overreacting. Joskus me poliitikot ylireagoimme, kun suojelemme kuluttajia. Tämä voi johtaa liiallisen tietoon ja liiallisen hallinnon taakkaan myös. Puheenjohtaja Barroso nyt haluaa vähentää tällaista hallinnollista taakkaa 25 prosentilla. Jotta tätä tietoa voidaan välittää, minä itse pidän parempana nettiä, internettiä, mainitaan tuotteita, tuotteen numero nettisivulla. Tämä voi helpottaa kaiken elämää. Esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa, mutta myös elintarvikesektorilla vaikka vesipullosta löytyy tietoa. Se on valtava määrä tietoa. Suurin osa ei ole tästä kiinnostunut kuluttajista. Sitten toinen esimerkki komissio ei ole pysty määrittelemään – käytännössä ravinte, ravinneprofiileja, vaikkakin teollisuus on joutunut, joutuu tätä käyttämään myös, niin tämä haittaa taloutta ja myös kansalaisia. Kysymykseni kuuluu, voitteko te kertoa, missä teidän vastuukysymyksen tulette vähentämään 25 prosentilla ja kuka tulee tätä valvomaan ja millä tavalla ja milloin? Ja oletteko valmis käyttämään internettiä, jotta tätä kautta välitetään tietoa kuluttajille eikä syyllistä tällaisen liiallisen merkintä innostukseen. We will consider every... Tulemme harkitsemaan joka ikistä mahdollista reittiä, jota kautta tietoa voidaan asiakkaalle antaa sitten, kun olemme vakuuttuneita siitä, että tieto saavuttaa heidät ja että tiedostaan heille hyötyä sitten, kun tekevät ostopäätöksiään. Ja tämä on se käsite, jolla pitää edetä. ei esimerkiksi ehdotitte, että mennään vain nettiin ja jaetaan tietoa sieltä. Ikävä kyllä on tästä eri mieltä, koska internet, niin kuin me sen tiedämme, kuinka monilla on mahdollisuus käyttää, käyttää nettiä, kuinka moni osaa saada tietoa verkossa, kuinka monet tuntevat englannin kieltä, osaavat englantia. Sehän on pääasiassa kieli, jolla suurin osa tiedosta on saatavilla ja jaossa netissä. Joten jos yksinkertaisesti vain toteaa, että pannaan kaikki nettiin, ja jos ei sitä sieltä halua kaivaa, niin ne ei tarvitse saadakaan. Mielestäni tämä on epäreilua kuluttajan kannalta, ja se on lyhytnäköistä. Mielestäni me emme täytä tässä velvollisuutettamme kuluttajien suuntaan. Meidän pitää edetä sellaisella tavalla, sillä tavalla, millä kuluttajat tarvitsevat tietoja. Minä haluan tietoa, kun ostan teen ostoksia. Tätä käyn ostoksella itsekin. Valitsen jonkun tuotteen, katson mitä tietoa siitä kerrotaan, sitten päätän ostanko vaiko en. Tällainen saatavuus pitäisi olla se kaikkialla Euroopassa. En ota jotakin tuotetta ja ostan sen. Sitten vasta jälkikäteen katso, mitä sitä oikein mahdotaan kertoa sitten palaan vaikka ostamaan tuotetta. Ei tämä ole minusta kovin käytännöllistä kuluttajan kannalta minun mielestäni. Gives a lot of reactions, but I thought we... Niin, mielestäni elämme kuitenkin modernissa yhteiskunnassa. No ei se sitten haittaa. Niin te mainitsitte, että te haluatte aikaan suurempaa ennaltaehkäisyä, enemmän tietoja, tietoa myös lapsille teen työtä virtuaalisessa tietoinstituutissa, jossa akateemit voivat seurata tiedottamista elintarvikkeista. Ja tämän tiedon kautta me haluamme luoda oppitunteja tavallaan alkeiskoululaiset, jotta e- elintarvikkeet ja ruoka yleensäkin ovat keskeinen, keskeisempi kysymys elämässämme ja silloin tätä kautta ehkä lapset voivat uudelleen kouluttaa jopa vanhempiaan, mitä tulee ruokatottumuksiin. Se vähentäisi ehkä terveys, terveydenhoitokustannuksia. Olisitteko valmis tukemaan tällaista lasten keittotaitoyliopistoa? To support what? Tämä minun pitäisi tukea. You, are you willing? Haluaisitteko tukea tällaista lasten kokkausyliopistoa? Ei rahalla, mutta niin kuin ajatuksen tasolla. Eh? A kitchen university. Kids, kids, children, children. University for cooking. Children's University of Cooking. Lasten kokkausyliopistosta oli se kyse, tai keittotaito. Äh. No, nyt ymmärsin. Kiitoksia. Loistava ajatus mielestäni. But I, I believe especially... Omassa maassani esimerkiksi uskon, että oppisuunnitelman kautta kouluissa, myös alkeiskoulussa, voidaan vaikuttaa. Heitä opetetaan, lapsia opetetaan laittamaan ruokaa. Ei se mikään yliopisto ole, mutta he itse pärjäävät, jos ovat täällä Brysselissä vaikka. This is something that, you know, that... Uh... Niin. Tämä on se hyvä asia. Ja käytän tätä kysymystä palatakseni siihen, mitä aikaisemmin sanoin. Working. Tekee kollegani Rova Seun kanssa työtä varmistaakseni, että ei, terveyskasvatus ja ter- elämisen taitoja viedään eteenpäin mahdollisimman paljon myös koulussa. Die nächste Frage kommt aus dem Agrarausschuss. Seuraava kysymys tulee maatalousvaliokunnalta Elisabeth Jegle. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsenehdokas. Minun kysymykseni liittyy korkeisiin eurooppalaisiin elintarviketurvastandardeihin ja kuluttajasuojaan. Siitä on puhuttu paljon yhtäältä, <clears throat> mutta toisaalta haluan puhua myös tuonnista. Te sanoitte, että eläinsuojelun täytyy koskea kaikkia eläimiä. No tässä me tuemme teitä taatusti. Meille on myös tärkeää, että eläinten kloonauksessa ja patentoinnissa, sen lisään tähän, meidän täytyy olla varhaisessa vaiheessa mukana. Te haluatte kehitellä hetkellä edelleen eläinten terveysstrategiaa. Mitkä ovat teidän tavoitteenne? Ja ö, oletteko te tämän taustan kannalta valmiita että kun kolmesta maista tuodaan tänne eläimiä, että käytetäänkin meidän korkeita standardejamme, kun kontrolloidaan ja tarkistetaan tätä tuontia. Kuten sanoin jo aikaisemmin, niin minusta kloonaus on asia, jota täytyy käsitellä omana erityisenä asianaan ja meidän täytyy keskittyä siihen, ei osana jotain muuta direktiiviä, että sinne vain lisätään pari kohtaa kloonauksesta. Ja siksi minä sanonkin, että Tulen puhu, olen puhunut tästä siis äh, henkilökuntani kanssa. En minä keksi nyt tätä enkä vedä tätä hihasta. Mutta että noin vuoden kuluttua me otamme esiin kloonauksen omana asiana. Ja silloin meillä kaikilla on mahdollisuus keskustella aiheesta yksityiskohtaisesti ja kaikista niistä mahdollisista vaikutuksista, joita äh, siihen liittyy. Minä tiedän, että tällä hetkellä on tullut raportti eettiseltä komitealta. Olen tietoinen siitä tosiasta, että jopa EFSA vaikka sanoo, että kloonatut tuotteet ovat äh, tuot, turvallisia, mutta samanaikaisesti eläin äh, turvallisuus- äh, ja suojelukysymykset ovat hankalia kloonauksessa. Joten tämä asia on <clears throat> mielessämme ja on tärkeää, että keskitymme tähän yhdessä ja että me teemme yhdessä sitten ne päätökset, joita on tehtävä. Seuraava kysymys maatalousvaliokunnasta. Teinel. Puheenjohtaja. Eläin- ja kasviterveyden direktiivin puitteissa todetaan, että tietyt standardit ovat pakollisia ja ne ovat usein jopa paljon korkeammalla tasolla kuin kansainväliset säännöt. Se on kilpailuetu meidän kilpailijoillemme ja siksi sillä on myöskin vaikutuksia maataloustuotannollemme. Haluaisin tietää, mitä te ajattelette tästä asiasta ja millä tavoin aiotte toimia, että äh, eurooppalaiset maatalousyrittäjät pystyvät olemaan kilpailukykyisiä maailmanlaajuisilla markkinoilla? Speaker was on your left. Jos katsotte tuonne vasemmalle, niin te näette puhujan. En usko, että meidän standardien pitäisi olla matalammat kuin kilpailijoilla. Minusta standardien äh, pitää perustua kuluttajien äh, turvalle ja suojelulle, huolimatta siitä, mitä kilpailijat tekevät. Joten kaikkein tärkein että on, että meidän kilpailijoillamme ei sitten ole etulyöntiasemaa meidän markkinoillamme, kun he voivat tuoda meidän markkinoillemme tuotteita, jotka ovat äh, äh, huonompia standardiltaan. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että pidämme kiinni periaatteesta, että kaikki mikä tuodaan meidän markkinoille, täytyy varmistaa, että se on sama standardi siinä kuin äh, EU-ssa tuotetulla tuotteella. Ja lähtökohtana ovat meidän standardimme, ja standardit on asetettu tieteellisten tutkimusten pohjalta niin, että kuluttajat ovat suojassa. Selvä. Nyt siirrymme neljänteen kysymyskierrokseen. Miroslav Mikolasik saa aloittaa. Kiitoksia selkeistä tietopitoisista vastauksista tähän mennessä. Olen esittelijänä komission direktiivistä, joka koskee ihmiselimiä, joita käytetään siirrännäisenä. Toivon, että Espanjan puheenjohtajakaudella saavutamme sopimuksen ja hyväksymme tämän ensimmäisessä käsittelyssä. Se on toive. Ja koska Eurooppa tällaista tarvitsee. Minä itse ja enemmistö varjoesittelijöistämme puolustamme jo tätä määriteltyä periaatetta, joka liittyy 13 artiklan vapaaehtoisesta korvauksettomasta lahjoitu- elinlahjoituksesta ilman, että ettei synny minkäänlaisia väärinkäytöksiä tai elinkauppaa ja jotta noudatetaan potilaiden äh, itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa, haluaisin kysyä teiltä, olisitko valmis puolustamaan tätä periaatetta korvauksettomasta lahjoituksesta myös komissiokollegiossa että neuvoston edessä? I don't believe that... En usko, että on mitään kiistanalaisuutta, joka tähän kysymykseen liittyisi. Ja minä täysin tuen vapaaehtoista, korvauksetonta elinlahjoittamista. Kiitoksia kovasti selvästä kannanotosta. Jotta varmistetaan tavallaan yhtenäisyys ja sovittu lähestymistapa kaikilla terveydenhoidon aloilla. Voitaisiin estää kysymys, olisitteko suuntautunut niin, että voitaisiin tarkistaa näitä periaatteita, joita te äsken tuitte, myös muissa direktiivissä, muissa lakiteksteissä, joita on jo olemassa, ja jotta todettaisiin selvemmin myös direktiivissä, joka on peräisin vuodelta 2004? Well, I, I will... Sanotaan vaikka näin. Olen varsin vastaanottavainen, jos tulee jotakin ehdotuksia teidän kaltaisiltanne eh, asianajajilta, jotta varmistetaan se seikka, että mitä ikinä sitten voidaankin tehdä, jotta tavallaan pyhitettäisiin tämä tyyppiset periaatteet, niin teemme kaikkemme. Ja meidän pitää toimia tietysti myös johdonmukaisesti, koska johdonmukaisuus on myös olennon osa politiikkaa ja johdonmukaisuus on äärimmäisen tärkeää. Meidän pitää varmistaa, että toimme horisontaalisesti periaatteidemme, periaatteidemme mukaisesti, mutta luotan tässä juuri teidän antaminen ohjeisiin neuvoihin. Ja kiitos, sitten on skriiseltä ei ole ketään ilmoittautunut ja seuraavaksi Horst Schnellhardt. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tuoda tyytyväisyyteni eh, eh, ilmi liittyen eh, klonattuihin eläimiin, mutta haluaisin kuitenkin vielä pyytää, että toivon, että se mitä te mielestäni esittelette ei ole mikään raportti, vaan ehdotus. Vuodesta 2006 meillä on EU-ssa uudet hygieniasäännöt ja toki paljon siirtymäkauden sääntöjä, mutta olemme kuitenkin kohtuullisen hyvin toimeenpanemaan nämä säännöt. Siitä huolimatta on välttämätöntä pidentää tiettyjä siirtymäkauden takarajoja 2013. Ja pyytäisinkin teitä, oletteko te valmiit, ajatellen näitä pidennettyjä siirtymäkauden alkuja 2013, että tähän voitaisiin myös tehdä muita tarkistuksia. Haluaisin myös tietää, miten me hoidamme eläinlääkkeiden puutetta. Meillä emme ole onnistuneet tätä asiaa korjaamaan. Ehkäpä teillä on jotain taikakeinoja, joilla tämä asia voitaisiin ratkaista. No kuten sanoin, kloonauksesta tulemme keskittymään tähän asiaan, katsomaan asiaa eri näkökulmista, myös horisontaalisesti. Meillä täytyy olla holistinen lähestymistapa. Ja sitten voimme keskustella En usko, että voimme tehdä tästä päätöksiä ennen kuin olemme keskustelleet teidän kanssanne. Yksi niistä periaatteista, jota pyrin noudattamaan, on, että otan parlamentin mukaan päätöksenteko prosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mieluummin käytän enemmän aikaa puhumalla teidän kanssanne kuin että tuhlaan aikaa riitelemällä teidän kanssanne niistä. tasoja sisältö asiakirjoissa on sellaista, josta me sitten voimme hyvällä tavalla keskustella, mutta sellaista, että se mahdollistaa myös joustoa ja sillä tavalla sitten ymmärrämme ehkä toisiamme paremmin. Mitä tulee eläin- ja lääkkeisiin. tässä meidän pitää olla hyvin varovaisia. Mainitsen tässä nyt esimerkiksi että nämä vastustuskykyiset mikrobit. Meidän täytyy myös huolehtia prosenttia näistä jäämistä, lääkejäämistä eläimissä, jota käytetään elintarvikkeissa. Kiitos. Sitten tämä hygienia-asetus. Meillä on nämä siirtymäkauden säännöt, joita on pidennetty vuoteen 2013, mutta en minä usko, että tämä johtaa ratkaisuun. Ja pyytäisin teitä tarkistelemaan asiaa parlamentin kanssa niin, että me voisimme saada aikaan muutoksia tiettyihin äh, osiin tätä asetusta, tällaisia kosmeettisia muutoksia lähinnä. Se on välttämätöntä. En tiedä että puhutteko te, mistä te puhutte? Ei, kun hygienia-asetuksesta, joka on ollut voimassa 2006 lähtien. Hygienia-asetus. Min, ollaanko nyt rehellinen, minun täytyy tarkastella tätä lainsäädäntöä lähemmin ennen kuin voin teille tästä vastata. Anja Weisgerber. Yksi kysymys elintarvikepolitiikasta. Eurooppalaisessa kuluttajapolitiikassa kuluttajan tulee olla täysivaltainen ja kuluneena kuukausina olemme kuulleet huhuja eh, elintarvikkeista Italiassa, joita käytetään kulujen eh, säästämiseksi ja käytetään esimerkiksi, puhun tässä nyt kinkusta ja tietyistä juustoista. Elintarvikkeiden merkintä asetuksessa näissä kaikissa asioissa pitäisi olla pakollinen selkeä merkintä niin, että voidaan suojella kuluttajia pettymykseltä. Kyllä kuluttajien tulisi tietää, mitä kaikkea elintarvikkeissa on, kun he, ennen kuin he ostavat. Voitteko te antaa meille parempaa lainsäädäntöä liittyen imitoituihin, matkittuihin elintarvikkeihin ja niiden merkintöihin? Minun näkemykseni näistä tuotteista on, että ne ovat tavallaan petosta. Siksi uskon, että meidän pitää tehdä kaikkemme, kaikkemme varmistaaksemme, että kuluttajamme, kuluttajamme ei huijata eikä petetä. Eivät he voi ajatella, kun ostavat jotakin, kun ostavatkin jotakin ihan muuta. Ei voida ajatella, että he ostavat jotakin, mikä on ehkä hyväksi heille, ja ostavatkin sellaista, joka on tappavaa. Siksi on e- erittäin, tämä on erittäin tärkeä asia. Ja vastaus on kyllä, teen tässä asiassa todellakin paljon ja varmistan, että kunnolliset merkinnät saadaan aikaan turvallisen kaltaisissa tuotteissa. Dank, das war eine sehr klare Aussage. Wir werden darauf Kiitos, tämä oli hyvin selkeä. Palaamme tähän asiaan tästä asiasta minulla on vielä äh, kysymys potilaista ja täällähän puhuttiin jo potilasinformaatiosta. Kysymykseni kuuluukin, tuletteko te tukemaan ehdotusta, että saataisiin tällainen eurooppalainen internet äh, tietopankki tai kansalliset äh, tiedotussivut, jossa annetaan informaatiota No, neutraalia informaatiota esimerkiksi tiettyjen eh, sairauksien hoidosta ja tietyistä lääkkeistä. Tämä saattaisi olla hyvinkin tärkeää eh, informaatiota kuluttajille. Internetissä on jo paljon informaatiota, mutta se ei välttämättä ole hyvä eikä sitä ole eh, valvottu. Weisgerber, te tiedätte, että lisäkysymyksen täytyy liittyä ensimmäiseen kysymykseen, joten tähän kysymykseen ei vastata. Siirrymme suoraan sitten seuraavaan. Rova Schaldemose, olkaa hyvä. Kiitos, olen täällä. Herra Dali, se mistä sinä tässä puhut täällä tänään, kaikki kuulostaa oikein hyvältä. Sinä tulet olemaan kuluttajien vahtikoira ja puolustaja. Mutta Tarkoittaako se sitä, että voit luvata Euroopan kuluttajille, että kun esität lainsäädäntöä kuluttaja-alalla EU-ssa, että, että äh, silloin kaikki, toimitta, kaikki tehtäisiin sillä tavalla, että kaikkien oikeudet huomioidaan. Ja haluaisin myös hieman tarkemmin tietää, kannatatko minimiharmonisointisääntöjä vai pitäisikö käyttää täyttä harmonisointia, kun me teemme lainsäädäntöä kuluttajasektorille EU-ssa. Tämä liittyy kuluttajien oikeuksiin, kuluttajaoikeusdirektiiviin, joka kuuluu komission jäsen Redingin salkkuun. Mutta mitä tulee harmonisointiin, minimi- vai täysharmonisointi, uskon, että tästä käydään aikamoista kädenvääntöä. Minun mielipiteeni on, että täytyy toimia varovaisesti. Harmonisointi, kuten jo sanoin, siinä minun mielestäni johdonmukaisuus on avain. Emme me voi sanoa yhtä yhdessä, yhdellä sektorilla ja toista toisella. Meidän täytyy olla johdonmukaisia meidän ajattelussamme. Ja mikäli me uskomme sisämarkkinoihin, ja uskomme siihen, että tietyt vaatimukset, erityisesti kuluttajan oikeuskysymyksissä, ovat tärkeitä sisämarkkinoille. Silloin meidän on toimittava sellaisella tavalla, että harmonisoimme sisämarkkinoita mahdollisimman pitkälle. Kuten jo sanoin, kysymys standardeista ei ole kysymys neuvotteluista minun mielestäni. Ei kysymys siitä, mitä voi antaa ja mitä voi ottaa, vaan kysymys on siitä, mikä on standardin oikea taso. Niin, että se on sellainen, mitä kuluttaja odottaa, asui hän sitten Suomessa eli Bulgariassa. Mikä on standardin taso, se standardi, joka meidän kuluttajillemme tulisi tarjota? Ja minä uskon, että meidän täytyisi Äh, huomioida tämä konsepti, kun puhutaan saavutetuista eduista. Varmasti kuluttajajärjestöt jo vääntävätkin kättä näissä kysymyksissä, mutta se, että saa oikeuksia, on jo demokraattinen prosessi. Toisaalta on myös paljon etuja, mitä voi saada sisämarkkinoilta – ja sitten on punnittava näitä asioita toisiaan vastaan. Onko tässä sisämarkkinoiden etuja vai ei? En nyt oikein ymmärtänyt. En minä puhunut äh, kuluttajasuojadirektiivistä. Ajattelin enemmän sitä lainsäädäntöä, joka kuuluu sinun salkkuusi. Haluatko sinä esittää ehdotuksia jotka äh, vaativat täysharmonisointia vai minimiharmonisointia, mutta minä tulkitsin sinun vastauksesi niin, että tulee olemaan eurooppalaisia kuluttajia, jotka ikävä kyllä tulevat menettämään oikeuksiansa ja sitä, mitä nyt ovat jo saavuttaneet. If I am, if I have to make... Jos minun täytyy tehdä päätöksiä lainsäädännöstä, päätöksiä, jotka vaikuttavat sisämarkkinoihin, asioista, jotka ovat tärkeitä kuluttajamarkkinoille, niin silloin mieluummin valitsen sisämarkkinoiden edun, koska uskon, että loppumetreillä se sitten on myös kuluttajien etu. Jos se vaatii harmonisointia, minä päätän, että harmonisoidaan. Ja tämähän se ongelma onkin mikä meillä poliitikoilla aina välillä on. Nämä ovat ne ongelmat, joiden parissa me työskentelemme. Meillä on hyvin moninainen yhteisö tässä ja kaikilla on omat äh, poliittiset äh, kehityskulkunsa, jokainen maa erillään. Ja minä uskon, että meillä välillä on tilanteita, jossa meidän on äh, tehtävä kompromisseja, jotta saadaan aikaan ratkaisu, joka on kaikkien eduksi todellakin on kaikkien eduksi. Jos me uskomme, että sisämarkkinat ovat eduksi, niin voi menettää jotain, mutta sitten saattaa taas toisaalta saada jotain. Esimerkiksi jonkun tuotteen, joka tänä päivänä maksaa niin paljon, että sitä ei kykene ostamaan, mutta jatkossa sisämarkkinoiden puitteissa siihen onkin varaa. Joten ei tämä nyt ole niin yksiselitteinen asia. Kiitoksia puheenjohtaja herra Dali. Eurooppa tuottaa paljon elintarvikkeita muualta ja kuitenkin täällä on erittäin korkeat elintarvikestandardit, meillä on erittäin korkeat terveysstandardit. Miten, olette, miten varmistan se, että tuontiruoka, joka tulee EU-ruokaketjuun, sitä ei tuoteta tai siis sitä ei todeta samoin korkein standardin. Onko tämä reilua kuluttajille? Puolustaako eurooppalaisia näkemyksiä VTOssa? Voinko myös kysyä, mikä on teidän kantamme GMO-tuonnissa EU-hun? Tarvitaanko tehokkaampia luvanantojärjestelmiä, jotta voidaan tarttua eh, rehun korkeaan hintaan? Jaatteko huoleni siitä, että kun jatkuvasti tuodaan naudanlihaa Brasiliaan, kun ei täytetä samoja standardeja kuin täällä Euroopassa viljelijät tekevät, ja olisitteko valmis tarkastelemaan, miten on täytäntöön pantu elektronista lampaiden merkintää, joka ei mitenkään pysty estämään sairauden, eläinsairauksien leviämistä, ja aiheuttaa esimerkiksi yhdistössä kuningaskunnassa turhia konkursseja lampaiden hoitajien kohdalla. Only two minutes. Um, Se minuuttia vain aikaa. Siis toistan nyt taas, mitä sanoin. Pääperiaate on, että ruoka, jota tuodaan, EUn on kyse sitten prosessista lihasta tai hedelmistä, sen pitää täyttää samat standardit kuin vaaditaan eurooppalaistakin kaaren ja viljelijöiltä. En ole vielä siis virassa, mutta en hyväksyisi, että mitään elintarvikkeita on minkälaisia tahansa, ovat laadultaan al- alempiarvoisia kuin eurooppalaiset tuotteet, tai standardeet ovat heikompia, eivätkä täytä laatuvaatimuksia, jotka omilla tuotteilla on. Tämä on periaate, Tiedän kyllä, mitä tapahtuu silloin, kun puhutaan brasilialaisesta naudanlihasta esimerkiksi, niin on niin, että FAON toimisto on sertifioinut niitä paikkoja, mistä naudanliha voidaan tuoda Eurooppaan. Ja jos on voitu sertifioida toiminta Brasiliassa, niin silloin he saavat tuoda tänne tai viedä tuotteitaan Eurooppaan. Tästä on kysymys. Sitten lampaiden merkin, merkitsemisestä. Kuten te tiedätte, tästä on nyt tullut lakisääteistä tämän kuun ensimmäistä päivästä lähtien. Ja mielestäni asia on täytäntöön pantu <clears throat> monissa maissa jo jonkin aikaan. Mutta direktiivi on nyt tullut siis voimaan ja sitä sovelletaan. Jos if we see any ordinary elements developing, jos näemme jotakin kielteistä kehittyvän, niin silloin sitten voidaan tarkastella seurauksia. Mutta toistaiseksi Kanta on, että direktiivin lampaiden merkinnästä on voimassa ja se on politiikka, joka, jonka pohjalta toimitaan. Dankeschön, Martin Häusling. Sitten Martin Häusling. Herra Dali Barroso ehdotti jäsenvaltioille että jäsenvaltiot itse saavat päättää geenimuunneltujen kasvien käytöstä. Tuetteko te tätä ehdotusta? Euroopassa on aika vaikea vetää näitä rajoja ja, ja pysäyttää geenimuunneltujen kasvien tarttuminen rajoille. Joten miten te näette mahdolliset konfliktit tällä alalla? Toinen kysymys. parlamentti on samaa mieltä siementen korkeasta tasosta ja suojelusta. Voisitteko, oletteko te samaa mieltä parlamentin kanssa ja teette kaikkenne, jotta nimenomaan siementen kohdalla meillä on nolla toleranssi geenimuunnellulle saastumiselle? Again on this subject. Ne pari viikkoa, mitä minä nyt tässä olen näitä asioita lueskellut ja käsitellyt, olen kuullut paljon näkökulmia, jotka ovat hyvin erilaisia. Myös tässä parlamentissa ollaan hyvin erimielisiä tässä asiassa. Sen vuoksi minusta tämä on asia, josta tullaan keskustelemaan vielä paljon. Me tulemme puhumaan GMOista. Tulen kuuntelemaan teitä hyvin tarkkaan. Tulen keskustelemaan teidän kanssanne näistä asioista, jotka liittyvät GMOihin. Ja toivon mukaan pääsemme nopeisiin päätöksiin. Toistan, mitä jo aikaisemmin sanoin. Tämä epävarmuuden äh, määrä tällä hetkellä ei ole hyväksi kenellekään. Ja uskon, että meidän todellakin täytyy päästä nopeasti eteenpäin näissä asioissa ja saada aikaan mahdollisia ratkaisuja, jotka ovat kestäviä, jotka ovat turvallisia, koska turvallisuus tulee ensin. <clears throat> jotka ovat siis turvallisia ja sellaisia, että kaikki voivat hyväksyä ne oikeana ratkaisuna. Kiitos. Viides kysymyskierros. Ensin Christopher Fjellner. Kiitoksia, herra Dalli. Olen iloinen, kun kuulen, että haluatte antaa valtaa valinnan ja tiedotuksen kautta kuluttajalle ja toivottavasti keskitytte yhtä lailla myös siihen, että potilaat saavat yhä enemmän valinnan varaa ja tietoa. Ja jos teettekin näin, niin voitte varmasti valmistautua, että vihamiehekin teille löytyy tässä. Tässä pitää kuitenkin olla tiukkana erityisesti potilaiden kannalta, erityisesti kun ajatellaan harvinaisia kroonisia tauteja, jossa hoito, tutki, tutkimus voi olla elämän kysymys. Siksi olemme vaatineet, että annetaan parempaa tietoa potilaalle. Tätä olemme vaatineet kahdeksan vuotta jo. Mitä tarkoittaa, kun haluatte uudelleen arvioida tätä lääketieteellistä pakettia. Minkä, minkä, minkä tuloksen haluatte? Tietysti olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että nämä vähemmäristelliset kohdat tässä paketissa, niiden pitää odottaa sitä, että hankalammat kysymykset on ensin ratkaistu, mutta voisitteko hiukan prosessoida? Tämä ei koskaan voi olla tekosyy sille, että tietoja ei anneta vieläkään potilaalle. Olen ollut politiikassa vuosien ajan ja asemissa viroissa, joissa olen joutunut tekemään varsin vaikeita päätöksiä itseni ja maani puolesta. Esimerkiksi verotuksellisia kysymyksiä olen joutunut tekemään, olen vapauttanut taloutta silloin kun olin talous- ja kauppaministerinä ja vapauttanut myös monia muita kysymyksiä ja aloja Maltassa. Joten ikävä kyllä tämän kaltaisissa tehtävissä vihollisia syntyy. Se tulee tavallaan työn ohessa. Ei sellainen minua pelästytä tai saa minua muuttamaan suuntaa, jos uskon, että jotain pitää tehdä kuluttajan hyväksi. Vihollisia syntyy tässä maailmassa syystä tai toisesta, mutta onneksi sitten kun tietää, että oma toimintamalli on ollut oikeaa, on kuljettu oikeaan suuntaan, silloin mielestäni pitää vain jatkaa. Mitä tulee uudelleen arvioinnin tuloksista koskien ehdotusta, jonka mukaan pitää antaa tietoja potilaalle. En tätä vielä tiedä. Täytyy ensin odottaa, että tällainen arvio tehdään ja sitten saadaan nämä tulokset. Joten tässä pitää vain olla kärsivällinen. I am, I am I'm patient to a very large degree, but I would... Olen kyllä kärsivällinenkin, mutta haluaisin tietää, miksi tällainen uuden arviointi tehdään, ja jos hiukan voisi tässä kehitellä, silloin tuntisimme paremmin, mitä te ajattelette asiasta. Ja siihen minä pyrin. Mielelläni olen iloinen, että te olette sellainen henkilö, joka on valmis myös vähän taistelemaan, sitähän tässä tarvitaan, ja minä toivon, että jos olette valmis taistelemaan tiukastikin tässä ristiriitaisessa kysymyksessä, niin silloin meidän ei pidä saada sitten sellaista tulosta, joka on vähin yhteinen nimittäin, varsin useinhan ikävä kyllä tämä on tulosta, kun on herkistä kysymyksistä kyse, mutta toivottavasti pidätte kiinni kannoistanne taistelumielessä. Mutta siis voisitteko vielä kertoa, miksi tämä uudelleenarviointi on välttämätön? Industry assessment. Tässä uudelleenarvioinnissa esimerkiksi haluamme varmistaa, että saattaisi olla tiukempikin ero mainonnan ja tiedottamisen välillä. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska me emme halua sellaista riskiä tai vaaraa, että ihmiset jossakin elämän vaiheessa, jossa ovat erityisen haavoittuvaisia, koska kärsivät jostakin sairaudesta tai vammasta, että heitä silloin pakotetaan, painostetaan ostamaan tuotteita, jotka eivät ehkä olekaan heille hyväksi joten meidän pitää olla tässä asiassa varovaisia. Siksi olen aina korostanut, että tarvitaan erittäin tiukka raja mainonnan ja tiedottamisen välillä. Se on yksi puoli asiaa. Sitten meidän pitää varmistaa, minkälaista tietoa potilaat tarvitsevat, missä aikarajoissa ihmiset tarvitsevat tietoa. Henkilökohtaisesti pelkään, että syntyy sellainen tilanne, jossa ihmiset tekevät itse päätöksiä terveydestään ilman, että kuulevat ammatillisia neuvoja. Ja tämä voi olla erittäin vaarallista ihmisille, joten tästä minun pitää todellakin teidänkin kanssanne keskustella. Tällä. Kiitos puheenjohtaja herra Dalli. Euroopan unioni vasta vastuu terveyskysymyksissä on suuri. Kuitenkin Lissabonin äh, sopimuksen äh, myötä meille tulee mahdollisuuksia äh, vastata myöskin erityissairauksista. Ja nyt haluaisinkin tietää, mihin sairauksiin täytyy keskittää tarmonne. Toivoisin, että että te puhuisitte reumasairauksista ja, ja siitä, aiotteko sisällyttää ne omien painopistealueiden piiriin? The opinion that I have formed up till now. Se käsitys, mikä minulla nyt on, on se, että mieluummin keskittyisin terveyden yleisiin asioihin kuin tiettyihin sairauksiin jos otetaan huomioon ne voimavarat, mitä meillä on, niin on hyvin tärkeää varmistaa se, että me käsittelemme sairauksien ähm, syitä. En minä ole mikään lääkäri, enkä tässä nyt mitään diagnoosia lähde tekemään, mutta on tiettyjä äh, tällaisia asioita, jotka terveydessä, jotka kattavat monia sairauksia, äh, jotka liittyvät esimerkiksi ähm, sydänverisuonitauteihin ja vaikkapa syöpään ja niin edelleen, niin sen vuoksi minä sanoisin, että jos me keskittyisimme pelkästään tiettyihin sairauksiin, se antaisi meille hyvin kapeat tulokset. Sen sijaan, että me keskittyisimme terveyteen yleisellä tasolla, se antaisi meille paljon laajemman tuloksen. Ja tällä tavalla me pääsisimme eh, paljon nopeammin eteenpäin. Tämä on helpompaa, jos verrataan tätä varsinaisiin hoitoihin, niin me komissiona voimme tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Me voimme myös tehdä paljon enemmän kaikissa Euroopan maissa, kun me yritämme taistella terveyden heikkenemistä vastaan. Äh, Kiitos, vaikkakin onhan meillä tietenkin toimintaohjelmia esimerkiksi syöpää vastaan ja muitakin. No, Haide Ryylä seuraavana. Kiitos. Herra Dalli, te painottatte lainsäädännön toimeenpanoa ja kuluttajien informoimista mutta tästä puuttuu markkinoiden valvontaelin. Monet jäsenvaltiot tekevät aivan liian vähän ja vain kaksi jäsenvaltiota on ilmoittautunut olevansa valmiita tekemään enemmän. Mitä te teette konkreettisesti, jota markkinoiden valvontaa voitaisiin vahvistaa Euroopassa ja sillä tavalla me voisimme myös suojella kuluttajia esimerkiksi haitallisilta sähkölaitteilta tai vaikkapa leluilta? Komissiossa on paljon erilaisia tällaisia valiokuntia, eh, emmekä me tiedä oikein mitä niissä ja kuka niissä istuu ja mitä niissä tehdään. Voisitteko te palauttaa nyt avoimuutta tilanteeseen niin, että todellakin tietäisiin, mitä näissä eri eh, ryhmissä päätetään ja tutkitaan? Ja samoin eh, nämä norm, normin No, normin määrittelyryhmät. Me emme tiedä niistäkään paljoa. Siellä äh, mukana on esimerkiksi aivan liian vähän äh, kuluttajajärjestöjä äh, ja muita. No, varmistaa, että as, as a... Uh, varmistaa, että me, meidän pitää vain päättää, että välineet toimivat hyvin, mitä tulee standardisaatiokomiteoihin, niin kuin sanoitte, jos on jos painetaan jotakin asioita väärään johonkin suuntaan, pitää löytää, mistä tämä vinoutuma löytyy ja korjata se, koska meidän pitää olla objektiivisia. Tarvitsemme objektiivisia neuvoja myös. Sama koskee avoimuutta. Mielestäni EU EUlle avoimuus on kaikki kaikessa ja tätä periaatetta pitäisi säännönmukaisesti noudattaa kaikessa, mitä teemme. Tietysti tähän liittyy joitakin poikkeuksia, koska on joitakin tapauksia, joissa pitää pitää kiinni tietystä luottamuksellisuudesta prosessit aikana, riippuen tietenkin siitä, minkälaista prosessista on kysymys. Mitä tulee markkinaseurantaan tai seurantaan, niin siinä on kyse siitä, että varmistetaan, että rakenteet jäsenvaltiossa ovat sillä tasolla, jota vaaditaan. On kapasiteettia ajatellen niin ihmisten voimavarojen määrää, volyymiä, joka on käytössä, samoin pitää varmistaa meka- mekaaniset teknologiset mahdollisuudet ja myös sitten inhimilliset voimavarat ja niiden määrä. Meidän komissiossa tarkoituksena e-, ei ole harjoittaa seurantaa itse, vaan haluamme varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissamme pystytään tätä suorittamaan asiallisesti. No entä sitten äh, tämä harmonisointi ryhmät on jo paljon direktiivejä tämän uuden lähestymistavan perusteella uusin eh, tai viimeisin direktiivi, jota tarkistettiin, oli leludirektiivi. Mielenkiintoista kuitenkin oli se, että parlamenttina saimme tietää todella vähän taustoja silloin, kun lähdetään tällaista direktiiviä tekemään. Me esimerkiksi Äh, meluun äh, kohdalla äh, sanottiin, että tarvitaan tietynlaiset kynnysarvot, mutta me emme tiedä sitä paljoakaan, tai monia muita asioita, allergioita ja muita. Meidän on hyvin vaikea päättää mitään, jos ei ole kunnollista avoimuutta ja parlamentti ei saa sitä informaatiota, jota me tarvitsemme, jotta me voisimme tehdä päätöksiämme. Ja parlamenttia pitäisi vahvistaa tämän New Approach lähestymistavan mukaisesti whenever a, a, a Aina kun johonkin toimintaan ryhdytään, niin kuin esimerkiksi lelujen kohdalla, joka otitte esille, niin silloin seuraava vaihe on standardien laatiminen yleensä. Ja tässä käännymme todennäköisesti EFSAn puoleen, se asettaa nämä standardit. Ja nyt pieni mainos EFSAlle, sen pitää saada rahaa, jotta se pystyy hoitamaan kaikki lisävaatimukset, joita sille asetamme. Ja tämä pitää meidän myös ottaa huomioon. Me kaikki tarvitsemme ripeitä, nopeita päätöksiä, oikeita päätöksiä, jotka on tehty mahdollisimman riippumattomalla tavalla. Mutta jälleen kerran pitää rahoittaa sitä, mistä on puhe. Ja meidän pitää rahoittaa näitä elimiä asianmukaisesti niin, että ne voivat toteuttaa sen, mitä niiltä vaaditaan ja odotetaan. Seuraavaksi näkee Clarkin. Main. Yay! Here Can't yeah. Okay, my, my question touches on the, the food... In- Minun äh, kysymykseni liittyy elintarvikkeen tiedottamiseen kuluttajille kun tämä ehdotus on mennyt läviksi, lävitse, niin silloin Euroopan kansalaiset löytävät elintarvikkeistaan kaiken sen tarvittavan informaation, jotta he voivat tehdä oman päätöksensä, mitä he syövät ja juovat. Esittelijä on ihan oikeassa äh, siinä, että artiklassa 4 poistetaan tietyt näistä profiileista. Mutta tärkeää on myös se, että ihmisille ei anneta liikaa informaatiota, jota he eivät ymmärrä ja monet eivät tule näitä ymmärtämään muutenkaan. Millä tavalla saadaan aikaan tasapaino niin, että voidaan varmistaa sisämarkkinoiden toimivuus eh, niin, että kuluttajat eh, saavat eh, sen informaation, mitä he tarvitsevat, mutta samalla he myös saavat mahdollisuuden itse tehdä valintoja? Kaikki ne aloitteet, joihin me ryhdymme liittyen merkintöihin, niin ei komissio koskaan ole lähtenyt sille tielle, että kiellettäisiin jonkun ruoan pääsy markkinoille. Joten siis onhan valinnan mahdollisuus aina olemassa. Kulut, onko kuluttajilla sitten mahdollisuus tehdä valintoja, jos he haluavat informaatiota, mutta eivät löydä sitä? Haluavatko kuluttajat informaatiota? Meidän tehtävämme on lobata kuluttajia niin, että he pyytävät informaatiota, koska me uskomme, että tämä informaatio on heille hyväksi. Kun he haluavat sitä informaatiota, onko tätä informaatiota heille sitten saatavilla? joten informaation saatavuus on tärkeää. Kuinka paljon informaatiota sinne lappuseen sitten tuherretaan on kysymys. Meidän täytyy olla tässä nyt hyvin älykkäitä. Mutta emme voi pysähtyä siihenkään. Sille, että meillä on oikea tasapaino informaatiosta elintarvikkeiden pakkauksissa. Mutta osaavatko kuluttajat sitten lukea tätä informaatiota? Se on se seuraava taso, jolle siirrytään. Meidän täytyy työskennellä yhdessä meidän kuluttajiemme kanssa, niin että voimme varmistaa sen, että se informaatio, mitä näihin pakkauksiin laitetaan, on ymmärrettävää kuluttajille. Sen vuoksi minä uskon, että tässä on tämä kysymys. Eli tällainen älykäs etiketöinti, tarpeeksi informaatiota, luettavaa informaatiota ja sitten tietynlainen koulutus kuluttajille niin, että he voivat käyttää ja hyödyntää tätä informaatiota. Sitten alkoholista. Millä tavalla äh, lähestymme tätä ajatellen 2012 äh, vuotta? Millä tavalla tässä, tuleeko tällaisia <clears throat> kuluttajien äh, valistuskampanjoja enemminkin kuin tällaisia kieltoja ja rajoituksia. Millä tavalla te aiotte toimia alkoholikysymysten parissa? I can talk uh, about this from first-hand experience. Voin puhua tästä, koska minulla on ensikäden kokemusta. Olen ollut Maltassa terveysministerinä. Tämä oli aivan erityinen vastuualue minu, meille. Uskon jälleen kerran, että alkoholin väärinkäyttöä vastaan täytyy taistella, tietysti laajojen tietoskampanjoiden kautta. Mutta uskon myös, että tarvitaan muunkinlaista valvontaa alkoholin väärinkäytösten suhteen. Esimerkiksi pitää te- tehdä puhalluskokeita maanteillä. Sehän ei tietysti kuulu omaan tehtävääni, mutta näin voidaan saavuttaa tietty tulos. Ja tätä pitää painottaa ja korostaa enemmässä määrin. Se on äärimmäisen tärkeää, että Ihmiset voivat kyllä käyttää alkoholia, mutta eivät väärinkäyttää. Ja niin, näitä asioita hoideta pelkästään merkinnöillä. Tarvitsemme uudenlaisia ajatuksia näistä kysymyksistä. Dankeschön, hart an der Grenze. Kiitokset. Sitten sitten Marit Polsen. Kiitos puheenjohtaja. Herra Dalli, te olette todennäköisesti saaneet komission sen salkun, joka kaikkein eniten ja suoraan vaikuttaa kansalaisiin Euroopassa. Ottaisin esiin yhden akuutin ongelman, joka koko ajan kasvaa, eli antibioottiresistenssi. Meillä on tänä päivänä yhä enemmän todella vaarallisia bakteereita, jotka ovat resistenttejä kaikille antibiootin muodoille. Tämä on vakava ongelma. Se, mitä ihmislääketieteessä reseptejä kirjoitetaan, siinä me ehkäpä vielä pärjäämme, mutta eläinten kohdalla me emme edes tiedä, kuinka paljon reseptejä kirjoitetaan, mihin sairauksiin, mille eläimille, millä maantieteellisillä alueilla. Tämä on tieteellisesti myös hyvin äh, tärkeä asia. Hyvä eläinten hoito antaa meille terveempiä eläimiä ja vähemmän antibiootteja ja sitten se vaikuttaa vahvasti kansanterveyteen. I totally agree both with the Olen täysin samaa mieltä sekä kysymyksestä että tästä loppulausunnosta, että tarvitsemme terveempiä eläimiä ja sitä kautta terveempää ruokaa. Työskennelemme tämän suuntaisesti. Se on jatke sille, mitä jo on tehty. Komission palvelut ovat tehneet hyvin paljon töitä saadakseen aikaan hyvät standardit liittyen lääkejäämiin eläintuotteissa. Ja miten valvotaan näitä ja näitä, näitä lääkejäämiä lopputuotteessa. Tämä on aihe, jonka parissa työskentelemme. Ja siihen, miten mennään eteenpäin. Ollakseni rehellinen, en voi tällä hetkellä tarkemmin tästä puhua, mutta kyllä me tätäkin voimme varmasti koordinoida tätä asiaa maatalouskomission jäsenen kanssa. Selvä. Ja sitten lähdemme viimeiselle kysymyskierrokselle. Ja ECRn Jana Kudakis, olkaa hyvä. Uh, health directive envisages that... Terveysdirektiivi, joka koskee standardia, että harmonisoidaan siis tavallaan koulutus. Hiljattain yhdestä jäsenvaltiosta pystyi aloittamaan toimintansa isossa britanniassa ilman, että ei osan, ilman, että osasi puhua englantia. Tämä johti yhden hänen potilansa kuolemaan. Aiotteko te varmistaa, tai miten varmistaisitte sen, että tämänhetkinen ehdotus E, eivät, ne eivät ole vain kustannustehokkaita, järkeviä ja täytäntöönpantavissa, vaan että ne myös varmistavat mahdollisimman korkean tason potilaiden turvallisuudessa. I have to... Uh, Minun täytyy katsoa, onko tämä erityinen kysymys, se joka koskee enemmän sisämarkkinakysymyksiä tavallaan muodollisesti. Mutta mitä tulee terveyden ammattilaisiin, se todellakin kuuluu meidän toimialamme ja meidän pitää näissä kysymyksissä olla tarkkoja, kun teemme työtä horisontaalisesti muiden kollegojen kanssa varmistamme potilaiden turvallisuuden. Ei ole kyse vain siitä, että ajatellaan markkinoita tai ajatellaan perustaloudellisia periaatteita, jotka liittyvät palveluiden liikkuvuuteen, vaan myös äärimmäisen tärkeä kysymys pitää ottaa huomioon, nimittäin standardit, jotka vaikuttavat potilaiden turvallisuuteen. Rivasi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen huomio. Olen todella äh, tyytyväinen siitä, että vihdoinkin äh, lääkkeet sisällytetään äh, terveyspääosaston eikä, eikä teollisuuspääosaston niin kuin ennen. Nyt sitten äh, <clears throat> sikainfluenssa-rokotteista äh, Euroopassa. Tällä hetkellä monet asiat äh, osoittavat, että useissa maissa on haaskattu valtavat määrä rahaa virukseen, joka ei kuitenkaan ollutkaan kovin pahanlaatuinen. Lisäksi on esitetty paljon kysymyksiä jotka ovat aiheuttaneet eturistiriidan Euroopan toimielinten kansainvälisten toimielinten ja lääketehtaiden välillä. Nyt haluaisinkin tietää, millä tavoin vahvistaa riippumattomuutta ja objektiivisuutta. Oli sitten kyse Euroopan lääkevirasto tai, tai tarttuvien tautien äh, tarkkailuviraston tai jonkun muun toimielimen piirissä. Undoubtedly we have to work on it. We have to really... Meidän on työskenneltävä tämän tilanteen parissa arvioida, mikä tilanne tänä päivänä on ja minkälaisia äh, toimia tässä äh, vaaditaan niin, että voidaan taata hoidon laatu. Meillä täytyy olla tasapaino, täytyy tasapainotella äh, vahvan lääketieteen teollisuuden tarpeiden ja sitten taas äh, potilaan äh, hoidon tarpeiden välillä. Me emme voi kuitenkaan potilaan turvallisuutta ja etuja uhrata millekään alttarille. Mutta kuten sanoin niin aikaisemmin, lääketeollisuuden äh, hyvä tila on etu myös potilaalle. Sen vuoksi on tärkeää, että pysymme tasapainoisena tässä. Ja on niin paljon asioita, joista voimme puhua äh, lääketeollisuuden kanssa. Ei suinkaan lähteä heille sanelemaan, mitä heidän täytyy tehdä. Ei, vaan, vaan osoittaa heille, mikä on meidän visiomme, meidän näkemyksemme siitä potilaan näkökulmasta. Minkä kaltaista äh, tutkimusta meidän mielestämme pitäisi tehdä. Mutta tämä nyt on vain yksi esimerkki. Paljon on tehtävää, varsinkin näillä aloilla, jotka jo mainitsikin. Kiitokset. Eh, seuraavaksi Antonia Parvanova. Kiitos, eh, herra Dalli. Täällä näin. Huhu. Sitoudutte hyvin vahvasti kirjallisissa vastauksissa meidän valiokunnallemme siitä, että yritätte luoda käytänteillä, jolla voidaan taistella lääkkeiden väärentämistä vastaan. Me kävimme hyvin tiukan keskustelun täällä lääkkeiden väärentämistä käsittelevän direktiivin aikana. Mitkä ovat ne käytänteet, tai mitä te aiotte tehdä, jotta voitaisiin estää lääkkeiden väärentäminen ja samalla puuttua myös äh, internetti, internetissä käytävään lääkekauppaan. Kuten kirjallisissa vastauksissani jo sanoin, lääkkeiden väärentäminen on loukkaus ja myös uhka kuluttajia kohtaan. Se on myös suuri vaara lääketieteelliselle innovaatiolle. Se, mitä tässä nyt voidaan tehdä, että tämä niin kovin vaikeata ole, koska fyysistä maailmaa on helpompi kontrolloida – Sanoin vastauksissani myös, että teen kaikkeni varmistaakseni, että sama valvonta koskee myös tätä offline-maailmaa ja online-maailmaa. Me tiedämme, että suurin osa väärennyksistä on lähtenyt eteenpäin internetistä. Hyvin pikkurahalla voi perustaa internetin saitin ja tehdä oikeastaan ihan mitä sillä sitten haluaa. Siksi on hyvin tärkeää, että tähän puututaan. Eipä se nyt ole helppoa. Kysymys on sensuurista, jos lähdetään tässä nyt puuttumaan internettiin, mutta teen yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, jotta voisimme puuttua väärennyskysymykseen nimenomaan internetissä. Monet näistä asioista liittyvät järjestäytyneen rikollisuuteen. Teettekö te yhteistyötä myös kollegoiden kanssa, jotka vastaavat oikeus- ja sisäasioista? Koska tässä onhan muitakin asioita, jotka vaikuttavat esimerkiksi e-lääkärit ja e tällainen konsultointi. Mitä te sille teette? Minusta nämä ovat asioita, jotka on huomioitava, on tärkeää, että työskentelemme niin lujasti kuin voimme taistelemaksi sekä järjestäytyntä rikollisuutta vastaan että tätä konseptia vastaan, että annetaan lääketieteellistä neuvontaa etänä meidän, minä tulen tässä tekemään äh, yhteistyötä, hyvin läheistä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa. Kiitokset. Sitten seuraava kysymys äh, Judith äh, Merkis. Täällä teidän vasemmalla puolellanne Eurooppa kamppailee vanhemman väestön kanssa ja se tuo mukanaan moninaisia ongelmia. Silti tämä demografinen muutos ei oikeastaan näy eurooppalaisessa terveyspolitiikassa. Miten tässä oikein pitäisi edetä? Onko tämä teille prioriteetti? Pitäisikö tästä tehdä eurooppalaista politiikkaa vai jättää tämä kansalliselle taholle? Miten taatte, takaatte samanlaisen hoidon terveyden tason kautta Euroopan? Ja miten aiotte varmistaa, että vanheneva väestö pystyy liikkumaan samalla tavalla kaikkialla? Ja toinen asia, voisitko puhua hiukan eläinten kuljetuksista ja siitä ajasta, joka eläimet, jonka elämät joutuvat kuljetuksessa viettämään ennen kuin joutuvat teurastamolle? Is... Vastaus on, vanheneva väestö on prioriteetti. Ja minä uskon, ja olen samaa mieltäkin teidän kanssanne, että tämä ei näy asianmukaisella tavalla harjoitetussa politiikassa ja tulen tekemään tästä yhden sellaisen alueen, joka saa sen painopisteen, koska ikääntymisessä ei ole kyse pelkästään hoidosta. It is also a question of the... Se on myös, minkä tyyppistä elämää ihmiset viettävät. Heidän pitää voida tunteja niin, etteivät he ole muiden taakkana. Ja siksi tässä on kysymys paljon muustakin kuin vain siitä, että tarvitaan tiettyjä lääkkeitä, esimerkiksi kun puhutaan Alzheimerista tai dementiasta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Näitä asioita pitää käsitellä, mutta vielä Enemmän on kyse siitä, että varmistetaan se, että ihmiset voivat elää pidempään terveempinä. Tarvitaanko tässä sitten kansallista tai eurooppalaista politiikkaa? En nyt halua tähän vielä ottaa kantaa. Tästä täytyy pitkälti pohkia, pohtia. Tässä on kyse myös siitä, minkä tyyppisiä ratkaisuja ja toimenpiteitä ja aloitteita tullaan tekemään. Täytyykö niistä sitten olla kansallisia tai eurooppalaisia? Tämä liittyy myös liikkuvuuteen, koska hoito, vanhusten hoito on erittäin tärkeä kysymys. Olen viimeisen puolitoista vuoden aikana käsitellyt sitä Maltalla, ja se ei ole mikään helppo asia. Se on asia, johon liittyy tiettyä kiireellisyyttä ja tarvitaan nopeasti ratkaisuja. Sitten eläinkuljetuksessa on minuutin puheenjohtaja tai ihan muutama sekuntin eläinkuljetukset tulevat asialistalle myös ja siihen liittyvät direktiivit, mutta nyt ensin pitää varmistaa, että se, mistä on jo päätetty, niin nyt katsotaan kaikkea mitä täytäntöönpana asianmukaisella tavalla ja sitten tämän pohjalta tehdään päätöksiä, mutta meillä on erittäin selkeät linjat siitä, mihin halutaan kulkea e- eläinten hyvinvoinnissa, enkä usko, että pitäisi olla mitään ongelmaa parlamentissa näistä kysymyksistä, koska eläinten hyvinvointi ilmeisesti on te- teillekin erittäin tärkeä kysymys. Kiitoksia tästä, koska se on todella meille tärkeä kysymys ja me haluamme tässä toimia nopeasti ja minä toivon, että te voitte asettaa jotakin tavoitteita molemmissakin kysymyksissä, niin eläinten kuljetuksessa kuin haluan antaa teille nyt omaa aikaani, koska en, ette pystyneet vastaamaan. Ja oletteko sitten sitä mieltä, että ikääntyvä väestökysymys on tällainen eurooppalainen kysymys? Miten aiotte ottaa tämän esille neuvoston kanssa? Ää. Äh, eläinkuljetuskysymyksessä tullaan etemään niin nopeasti kuin mahdollista. Olemme kuulleet täällä, että meillä on monia yhteisiä prioriteetteja. Ja, mutta prioriteetteja on niin paljon, että täytyy tehdä tiettyjä valintoja, mutta eläinkulttuuriksi tulee, ja eläinhyvinvointi tulee olemaan selkeästi prioriteetti. Siinä pyritään etenemään, etenemään nopeasti en, en sano, että tämä olisi eurooppalainen kysymys, tämä vastuukysymys vanhemmasta väestöstä. Meidän pitää pohtia näitä kysymyksiä, niin sanoin. Ja aloitteista riippuen pitää miettiä, missä toimivaltuus on. Ja sitten vielä aivan viimeisen kysymyksen herra Seber. Ich hoffe doch auf eine Antwort noch vom Rahmen designiert. Niin siis e, en minä millään tavoin aiot tässä nyt viimeisenä puhuneena toimia, koska komissari itse luonnollisesti, komissari ehdokas tulee vetämään johtopäätökset kuulemisesta. Haluaisin tietää, miten aiotte järjestää ympäristövaliokunnan ja komission välisen yhteistyön tulevaisuudessa. Tämä on yhteistyötä, joka pohjautuu varsin vakavaan perustaan mutta kuitenkin jonkun verran puutteita yhteistyössä on aikaisemmin ilmennyt. Ainoastaan seitsemän eh, kertaa on käytetty mahdollisuutta määräenemmistön käyttöön. Miten aiotte eh, toimia tämän asian suhteen? Minkälaisia suuntaviivoja aiotte eh, toteuttaa, kun käydään keskustelua suurista lainsäädäntöaloitteista? Ja, ja millä tavoin ylipäätään aiotte meidän kanssa yhteistyössä olla? Joo, aiemmin saatoin sanoa, ja nyt toistan sen uudestaan, koska uskon tähän, että aikomukseni on käydä parlamentissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätöksentekoa niin, että teidän panoksenne huomioit, saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös prosessissa. Mieluummin käytän aikaa puhumaan teidän kanssanne politiikan puhumista, kun siitä tappele, enkä halua sitä tapella teidän kanssanne, joten olisi parempi esitellä sellainen, josta tavallaan on jo keskusteltu ja vähän sovittu teidän kanssanne. Näin minä haluaisin tehdä. Ja tässä mielessä voin luvata että annan teille kaiken tarvittavan ajan, jotta, pystytte käymään, jotta pystymme käymään läpi näitä prosesseja. Tiedän, että edeltäjäni hänen tapana oli myös käydä parlamentissa ennen kuin teki mitään suurempia ilmoituksia. Mielestäni tämä käytäntö on hyvä minunkin mielestäni. Niin kuin aikaisemmin sanoin, pidän teitä äänestäjinä vaalipiirienne edustajina. Ja jos teemme jonkun lausunnon, niin se on tavallaan lausunto, joka julkistetaan myös teidän vaalipiireissänne. Ja teiltä tullaan kysymään näistä asioista. Time. Hyvät kollegat, tähän loppui kysymys. Aika. Kiitän kaikkia osallistumisesta tähän kuulemiseen. IMKO, ENVI ja Agri-valiokunnasta ja näistä kysymyksistä, joita olette laatineet. Tässä käytiin laaja kierros kysymyksiä läpi kuluttajan suojasta, terveydenhoidosta ja myönnämme, että nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat niin tärkeitä kansalaisille. Ja voidaankin tässä kyllä nähdä, että teillä, herra Dali, on parikymmentä vuotta poliittista kokemusta. Tämä näkyy teidän vastauksesta. No, joskus saimme täsmällisiä lyhyitä vastauksia. Ja siellä jatkuvasti Rova Rothberg osoitti suosiotaan, joten varmasti tämä on merkki siitä, että olemme tässä kuulleet myönteisyyttä tänään teiltä. Tämä oli siis yhteinen kuuleminen ja huomenna kollegani Imkosta Ja nyt Malcolm Haavo voi antaa viimeisen kommenttinsa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan vain kiittää teitä sisämarkkina kuluttajien suojavaliokunnan puolesta. Otitte meidät lämpimästi tervetulleeksi myös. Ja täällä halusin kiittää myös kymmentä valiokuntani jäsentä, jotka esittävät kysymyksiä. Ja haluaisin korostaa erityisesti, mitä herra Dali sanoi, kun hän vastasi Rova Gebhardin kysymykseen. Mielestäni yksi kaikkein tärkeimmistä aspekteista meille on, että annatte vakuutuksen siitä, että haluatte vielä juuri kuluttajan asioita komissiossa. Meillä on erittäin hyvät suhteet ollut Rova Kunevaan tältä pohjalta. hän oli edeltäjänne. Ja vaikkakaan meillä ei ollut aikaa käydä näitä kysymyksiä niin paljon läpi, niin tämä suhde meidän välillämme oli ratkaisevan tärkeä ja me tietenkin vaalimme budjettia kuluttajakysymyksissä ja strategioissa ja te taas olette vastuussa kuluttajajärjestöistä ja mielestäni tällä on ollut meille varsin hyödyllistä, että on ollut selkeä näkemys asiasta ja teidän vakuutuksenne, teidän roolistanne kuluttajan etujen vaalijana oli minulle ja valiokunnalle aivan olennaista tietoa, jota tänään saimme. Ja kiitän siitä. Thank you, Malcolm Harbour and Mr. Dali, if you... Kiitokset eh, Malcolm Harbour ja herra Dali. Viimeiset eh, kommentti viisi minuuttia, jos niin haluatte. Herra puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä minulle hyvin eh, mielenkiintoisesta ajatusten vaihdosta hyvin monistakin asioista nyt jo kykenen hieman tässä tunnustelemaan ja näkemään ne aiheet ja aineet, jotka ovat parlamentille tärkeitä ja mitä aiheita tullaan priorisoimaan. Uskon, että me tulemme tekemään työtä yhdessä tulevaisuudessa ja todellakin painotan tätä yhteistyötä, eikä vain, en usko, että tämä on sellainen asia, jossa kukaan pärjää yksin kuorma taakka on raskas ja monimutkainen. Joten me tarvitsemme kaikkien tukea. Ja tämä ajatusten monimuotoisuus täällä parlamentissa antaa hyvin paljon lisäarvoa kaikille, mitä me tulevaisuudessa teemme. Joten toimikaamme yhdessä tulevaisuudessa. Ja luonnollisesti asetun nyt teidän arvioitavaksenne. Tämä on minusta niin mielenkiintoista tämä kaikki ja haluaisin todellakin saada sen mahdollisuuden, että saisin tehdä työtä, kovaa työtä ja tuoda kuluttajat ja potilaat, potilaat eh, keskipisteeseen. Kiitos. Thank you, Mr. Dali. The hearing is finished. Kiitokset, herra Dali. Kuuleminen on päättynyt ja koordinaattorit tapaavat kello 16.30 g 2